So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen, auch dem Berichterstatter. Pyytäisin kaikki istuutumaan, myös esittelijää. Onko kaikki äänestyskortit valmiina? Tänään on yksi äänestys kevyistä kuljetusajoneuvoista. Sen jälkeen kohta 10, jossa on Euroopan uudelleen teollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Sen jälkeen keskustelu terveydestä vastaavan komission jäsenen kanssa, Tonja Borsch. Näin muodon haluaisin aloittaa, kun kaikki ovat valmiina. Konsolidoitu yksi. Koneellinen äänestys ja ei, sittenkin näin avoimesti. Konsolidoitu yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätään konsolidoituun kakkoseen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten korahan 11 puolesta vastaan. Tyhjä ei selvä. Äänestetään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näin hyväksytty. Konsolidoitu kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan Tyhjä hyväksy, hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan hylätty. Sitten 67 puolesta vastaan Hyväksytty. Toinen 13 ja 71 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tran 14 puolesta vastaan. Ei selvä. Koneellisesti. Tran 14. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hyväksytty. Itre kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. Ovat kaikki äänestäneet koneellisesti. Päättyy. Hyväksytty. kaksi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itri 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten hypätään ITRE 11 puolesta vastaan hylätty. Tran 1681 yhdessä puolesta vastaan. Ei ole selvä. Äänestetään koneellisesti. 81 ja Tran 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 82 ja Tran 17 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan hylätty. Tran 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten hypätään 11 ja 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan. Ei selvä. 14 sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Itse ykkönen sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten hyppäämme. 18 ja 2. Samanlaisena vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 teatran 3. Samanlaista puolesta vastaan. Hylätty. Sitten hypätään 28 tarkistukseen puolesta vastaan. Hylätty. Sitten 30 ja tran 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Ei selvä. Koneellisesti tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. On hyväksytty. Sitten tran kuusi. Puolesta vastaan. Hylätty tran seitsemän. Puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan transeiska. 39 Florence. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. eteenpäin. 44. Ei kun se olikin Tran 9. Seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Koneellinen tarkistus Tran 9. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Koneellisesti kuten aina. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 45, 8 tyhjää, 3 vastaääntä. Loppuäänestys näin ehdotetusta ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty 53 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjää. Ja nyt kysyn esittelijältä, Haluatteko lähteä neuvotteluihin neuvoston kanssa kyllä vai ei? Enemmistösuhteiden vuoksi haluan, että tämä mandaatti annetaan. Holger Kramer haluaa, että näin menetellään. Täytyy vielä tarkistaa kuitenkin koneellisesti. 35 kollegaa täytyy äänestää puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Onnittelut Holger Kramer. Ja nyt tervetuloa vierailijaryhmä kollegani Berliinistä. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Ajattelin, että puoli Berliiniä on täällä. Tervetuloa sydämellisesti ja voitte edelleen osallistua kokoukseen. Ne, jotka haluavat jäädä, ovat mielellään tervetulleita siihen. Ja sitten ne, joilla on muita aikomuksia, voisitteko lähteä salista äänettömästi. So, es geht jetzt weiter mit dem Bericht. Sitten eteenpäin mietintöön Euroopan uudelleen teollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Tässä esittelijä on kollega Szymanski. Haluaisin antaa hänelle heti puheenvuoron, mutta olisi kiva saada rauhallinen ilmapiiri tänne, että hän voi esitellä lausunnon. Eli keskustelu täytyisi vähitellen lopettaa. Niin, että vain kollega Szymanskilla on puheenvuoro. Panie przewodniczący. Puheenjohtaja, arvoisat kuulijat. Komissio on lähettänyt parlamentin tiedonannon uudelleen teollistamisesta Euroopassa, niin meidän valiokuntamme yhtenä monista lausunnon valiokunnista niin valmistelee lausunnon, joka sitten liitetään teollisuusvaliokunnan mietintöön. Te olette saaneet tämän lausunnon ehdotuksen. Ja minulle tässä oli tärkeää ennen kaikkea se, että painotetaan Euroopan teollisuuden roolia. Ennen niin, että saadaan kasvu takaisin mutta mikä myös on hyvin tärkeää, että suojellaan työpaikkoja. Eurooppalainen teollisuus on tärkeä elementti, kun pyritään täystyöllisyyteen. Ja myös, myös on siitä kyse, että täytyy saada tietyt maat pois kriisistä. Ja olen vakuuttunut siitä, että eurooppalainen strategia teollisuuden pelastamiseksi voi olla niin tasapuolinen, että ensinnäkin toisaalta teollisuus saisi todellisia kannusteita, tukea ennen kaikkea siihen, että teollisuuslaitokset pidetään tällä mantereella, jotta ne kehittyisivät, jotta investoidaan edelleen ja luodaan työpaikkoja. Ja että toisaalta strategiaa täytyy muotoilla niin, että rajoitetaan negatiivisia vaikutuksia, joita teollisuudella on ympäristöön, luonnon ympäristöön. Nämä vaikutukset voidaan joskus poistaa kokonaan. Tämä konflikti voidaan ratkaista, siinä vaaditaan kuitenkin valtavaa päättäväisyyttä, koordinointia ja yhteistyötä niin, että kaikki asiassa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Minun mielestäni tällainen tasapainoinen teollisuuspolitiikka voidaan saada aikaan sillä ehdolla, että on muun muassa hyvin realistinen ja tilanteeseen sopeutettu, taloustilanteeseen sopeutettu ympäristö, ilmastopolitiikka. Ja kun EU pyrkii globaaliksi johtajaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä on hintansa. Ja sillä on myös negatiivinen vaikutus kilpailukykyyn eurooppalaisessa teollisuudessa. Jo nyt voimme nähdä, miten toimintaa, tuotantotoimintaa, teollisuustoimintaa siirretään Euroopan rajojen ulkopuolelle muille mantereille. Teollisuuden, äh, kom, komission tiedonanto puhuu selvästi energiahintojen eroista Euroopan ja muiden teollisuusmaiden välillä, erityisesti Yhdysvaltain välillä. Kuitenkin komission tiedonnossa puuttuu selkeitä viitteitä johtopäätöksiin, joita tästä diagnoosista pitäisi tehdä. Sen vuoksi ehdotan, että meidän valiokuntamme kiinnittäisi huomiota siihen, että miten päästään käyttämään halpoja energialähteitä niin, että diversifioidaan erityisesti uusiin energialähteisiin myöskin sellaisiin kistanalaisiin kuin liuskekaasu. Täytyy myös kiinnittää huomiota päästö, päästöjen karkaamiseen muualle. Ja meidän täytyy ympäristövaliokunnan jäsenenä painottaa sitä, että hyvin toimiva eurooppalainen teollisuus on pienempi ympäristölle koska eurooppalaisen teollisuuden tuotteet, niillä on säännönmukaisesti pienempi vaikutus ympäristöön kuin vastaavilla tuotteilla, jotka on tuotettu muilla mantereilla. Siinä on myös tilaa modernisoida edelleen energiaa kova, paljon käyttäviä teollisuuden aloja. Kannattaa muistaa, että energiatehokkuuden parantaminen klassisten, klassisen energiamuotojen osalta, jos tehokkuutta parantaa 5 prosentilla, niin päästöt on 8 prosenttia. Jos ajatellaan uusiutuvia energialähteitä, niin niitä ei voida käyttää ilman, että mukana on energiaintensiivistä intensiivistä teollisuutta, esimerkiksi aurinkokoneen suhteen. Haluaisin kannustaa ja kehottaa kollegoita siihen, että he jättävät tarkistuksia. Määräaika on 15. toukokuuta ja että ottaisivat yhteyttä toimistoon, niin jos halutaan puhua yksityiskohdista, jotka liittyvät lausuntoon, meidän roolimme on erityisen tärkeä, niin kuin eilen puhuttiin, niin meidän ja teollisuusvaliokunnan välinen vuoropuhelu voi johtaa niin kovasti haluttuun kompromissiin. Ja, das Allerheiligste. Ähm, das steht sicher hier. Niin, tällainen pyhä paikka. No ei puhuta nyt siitä, onko tämä nyt sitten ympäristönsuojelun temppeli vai ei. No, Corinne Lepage, Joulainen ja Cortinessa puhuvat varjoesittelijöinä, samoin Karen Kadenbach. Unohdinko jonkun Pani Jottavos, mutta te ette ole varjoesittelijä, vai onko varjoesittelijä vaihdettu? Mikäli te olette varjoesittelijä, niin puhukaa ihmeessä. Ja puuttuuko vielä joku varjoesittelijä? Lainen edustaa täällä edustajamerkistä, joten Jou, ole hyvä. Ja, danke, Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin kollegalle hänen tekemästään työstä ja tekstiluonnoksesta. En voi mitenkään kuvitella, että tämä tekstiluonnos saisi ympäristövaliokunnan enemmistön puolelleen tai parlamentin enemmistön puolelleen. Mitä tässä nyt lukee useammassa kohdassa? On päinvastoin täysi vastakohta sille, mitä vuosikausia on peräänkuulutettu ja mistä on jo päätetty – ympäristön suojelu, ilmaston suojelu ovat pikemminkin uudelleen teollistumisen moottoreita Euroopassa. Pikemminkin on kyse tulevaisuuden näkymistä monilla teollisuuden aloilla, eikä niinkään jarruttavasta tekijästä tai niin kuin te sanotte, kielteisestä tekijästä teollistumisen kannalta. Vuosikausia on jo tunnustettu se tosiasia, että tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä resurssitehokkaaseen, energiatehokkaaseen, resursseja säästävällä tavalla käyttävään talouteen. Uudet teollisuuden alata, uudet investoinnit ovat tässä suhteessa tarpeellisia. Ja osittain tätä työtä on jo tehty. Minä katson, että meidän pitäisi muokata tämä teksti nyt uuteen uskoon. Ainakin tähän tulee koko joukko tarkistuksia, jotka pyrkivät näkemään ilmaston suojelun ja energiapolitiikan myönteisessä valossa, että ilmastonsuojelussa energiapolitiikalla on merkittävä asema. Tulevaisuudessa tästä syntyy kustannuksia ja Euroopan teollisuus joutuu kilpailemaan muun maailman kanssa. Tätä ei pidä myöskään unohtaa. Tästä kaikesta huolimatta katson, että tulevaisuuteen suuntautuva strategia – ei voi nyt sulkea pois ilmastonsuojelua ja ympäristön suojelua, vaan pikemminkin täytyy löytää oikeat välineet ja luoda oikeat puitteet ja olosuhteet sille, että nämä miljardiluokan investoinnit voidaan tehdä. Tässä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia jo. Seuraavaksi kollega Pane Jotova Alderyhmän nimessä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan teollistaminen on aivan ratkaisevan tärkeä kysymys Euroopalle. Tietysti uudelleen teollistumista harrastetaan ympäristöystävällisellä tavalla, puhtaan teknologian avulla. Mitä tulee luiske, liuskekaasuun, niin mielestäni tämä on keskustelu. Tullaan kyllä tästä aiheesta käymään varsin nopeasti ennen seuraavaa äänestystä jo ja olette varmasti nähneet tähän liittyvät ongelmat. Sitten vielä sanoisin sen verran, että Euroopan kilpailukyky on vahvasti riippuvainen Euroopan teollistumisesta ja myös elintasos riippuu tästä. Siksi meidän pitää toimia tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi pääs Eichhauter vihreistä. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen osviitastaan ja tekstiluonnoksestaan. Teitä ei varmaan hämmästytä, että en ole täysin samaa mieltä siitä, mitä esittelijä tähän paperille on kirjoittanut. Voitte hyvinkin jäädä odottelemaan tarkistuksia tähän tekstiin. Niitä tulee taatusti. Tarkistukset erovat hyvin jyrkästi siitä viestistä, jonka esittelijä on esittänyt. Tietystikin kyse on Euroopan tulevaisuudesta ja ydinkeskustoista. Kaikki täällä olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme Eurooppaan teollisuutta. Teollisuutta yksinkertaistavan tarvitaan, mutta kysymys kuuluu, minkälaista teollisuutta, ja tästä meidän tässä nyt pitäisi puhua. Täytyy pohtia, mitkä ovat Euroopan valttikortit, mitä vahvuuksia Euroopalla on. Väestö ikääntyy, ja kun tarkastelee maailmaa ympärillään ja kilpailua, väestömme ikääntyy. Tämä ei muutu miksikään. Tämä on Euroopan kohtalo. Tämä on väijämätöntä. Talouskasvu Euroopassa tulee olemaan matalempaa kuin nousevan talouden maissa Kiinassa, Intiassa ja niin poispäin. Joten tässäkin suhteessa meillä on tässä kilpailuhaittoja. Tämäkään tosiaan ei muutu miksikään. Me olemme kuitenkin erittäin pitkälti resursseista riippuvainen alue. Täällä on hyvin tiheä asutus. Meillä on vähän resursseja itsellämme, joten olemme tässä haavoittuvaisia. Kun tässä valossa katsotaan tulevaisuutta Euroopassa, Meillä ei ole kovinkaan montaa asiaa, jonka suhteen voimme toimia kilpailukykyisesti maailmallisesti katsottuna, vaan yhdessä asiassa Eurooppa pystyy kilpailemaan, ja tämä on innovointi. Innovaatiot ovat avaintekijä, jonka avulla Eurooppa voi ja sen täytyy olla kilpailukykyinen kyse talouskasvusta, eikä ikääntyvästä väestöstä, eikä resurssi riippuvuudesta. Vaikka tässä tekstissä on vain seitsemän kohtaa, siihen saadaan kuitenkin mukaan, tai siinä on jo mukana tosiasioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja kun tarkastellaan korkeat energian hintoja, tämä johtuu lähinnä siitä, että verotus nostaa hintaa. Tämä on tosiasia. Näyttäkää minulle jokin tutkimus, jossa lukee, että hiilen, hiilioksidin hinta on johtanut energian hinnan nousuun. Hei, haloo, pysytäänpä nyt tosiasioissa. Joten minä haluaisin nyt ehdottaa, ja tulen tekemään tähän myöskin tarkistuksen, että sen mukaan tekstiin, mitkä ovat Euroopan valttikorteita, eli innovaatiota, minkä tyyppistä innovaatiosta on kyse, minkälaista tulevaisuutta haluamme Euroopalle, niin että Eurooppa pystyy toimimaan innovaatioiden saralla johtavassa asemassa niin, että päästään hiilitalouteen. Tämä on se tapa, jolla me voimme olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Sitä täytyy tarkastaa myöskin alakohtaisia asioita, esimerkiksi terästeollisuutta. Mikä tarkastetaan, kuinka paljon terästeollisuudella on tällä hetkellä ylituotantoa, tästä on hyvin vaikea päästä yli. Kaksi kaikkien tärkeintä teräksenosta Euroopassa ovat äh, asuntoala, asuntorakentamisala ja liikenneala ja autorakennusala. Nämä kaksi sektoria tulevat todennäköisesti olemassa asemassa, että vuoden 2006-2007 tasolla ei koskaan enää päästä. Eurooppalaiset eivät tule ostamaan enää niin paljon autoja tai niin paljon asuntoja kuin aiemmin. Tämä nämä ovat kuitenkin ne laajat sektorit, joilla mahdollisesti on kasvua Euroopassa. Teräksen kysyntä kasvaa ja juuri tuulialalla, tu, tuulivoiman tuotannossa teräksen kasvu tai kysyntä tulee lisääntyä, mikäli näin tämä on toteuttaa. Niin täytyy varmistaa, että ainakin yksi sektori ostaa terästä energiaa terästeollisuuden tulevaisuus halutaan taata. Ja juuri tuulivoima-ala on se ala, jolla kysyntä kasvaa. Täytyy tarkastella myöskin sitä, että uusiutuvat energialähteet ovat ainoa toivo Euroopan uudelleen teollisuuttamista silmällä pitäen. Sama koskee myöskin kemianteollisuutta, biotalous. Siellä on ainoa todellinen kasvusektori. Kemian teollisuuden puolella. Joten tässäkin voidaan havaita, että potentiaalia kyllä on. Meidän täytyy Euroopassa saada aikaan innovaatioita. Mikäli näin ei saada, tätä ei saada aikaan, silloin emme pääse puusta pitkään. Ilmastopolitiikan pitäisi pikemminkin kiihdyttää tätä prosessia kuin olla sen jarruna. Siksi me vihreinä olemme aina peräänkuulemat ympäristöpolitiikkaa ja, ja myöskin saman, samassa yhteydessä Euroopan uuden teollistamista vihreällä tavalla – ja tämä tulee olemaan niiden tarkistusten ytimessä, joita me tulemme ehdottamaan. Ja tämä tulee merkittävällä tavalla muuttamaan tämän mietinnön sisällään pitämää viestiä. Siitä tulee paljon kiehtovampi tarina Euroopan tulevaisuuden kannalta ja toivottavasti voimme sitten hyväksyä tämän tekstin, kun nämä muutokset on tehty. Kiitoksia. Minun jäsenvaltiossani tuulivoima on toiseksi suurin terästeollisuuden moottori Pokros seuraavana. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Just a short message from Mrs. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti Rova Fordilta, joka ei päässyt tänään paikalle. Tuen täysin aloitteita, joiden kautta Euroopassa tulee kilpailukykyisempi, aivan erityisesti toimenpiteet, joilla vähestetään sääntelytaakkaa yrityksille, teollisuuden aloille. Tämä on äärimmäisen tärkeää tunnen suurta huolta hiilivuodosta ja mielestäni meidän pitää tähän kiinnittää erittäin suurta huomiota. On myös olennaisen tärkeää, että meillä on pitkän aikavälin kilpailukykyiset energian hinnat Euroopassa, mutta lausunto eivät tässä vielä riitä. Me tar- meidän täytyy ryhtyä toimiin ja tarvitsemme selkeän aikataulun toimillemme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Leotarda. Hän ei halukaan puheenjohtajan Corinne Lepage seuraavana. Euh, monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yhdyn äh, aikaisempi puhujan Basin ja niin tässä on varsin tärkeitä ky- mielenkiintoisia kysymyksiä, että voidaan todellakin Eurooppaa uudelleen teollistaa niillä alueilla, joilla meillä on johtoasema. Patenttikysymyksiä me emme aina pystyneet muuttamaan tätä teollisessa tuotannossa kuitenkaan. Ja mielestäni tässä me voimme pystyä parempaan, saadaan aikaan energiatehokkuutta, öö, me voimme toimia varsin monella uusilla alueella, siksi minä en jää ollenkaan tätä suuntaa jota tässä esitetään, koska tässä käännytään pikemminkin menneisyyteen eikä tulevaisuuteen suuntauduta ollenkaan. Tästä energiakysymys on keskeinen asia, kyllä, mutta jos ei, ei se riitä, että suositaan energiantuotantoa, joka on tuottaa paljon hiiltä, että näin ratkaisisimme ongelmiamme päinvastoin. Pitää suosia uusiutuvia energianlähteitä ja sellaisia energianlähteitä, joiden kautta voimme saada aikaan säästöjä. Siis kaikkea sellaista teknologiaa pitää käyttää hyväksi, jotta saadaan aikaan suurempaa energiatehokkuutta. Erityisesti älykkäiden verkkojen käyttö on ratkaisevan tärkeää. Vielä komission ehdotus koskee kolmatta tällaista vallankumousta. Mielestäni tämä on todellakin se linja, jota meidän pitää seurata, koska tätä kautta me voimme uudelleen teollistaa Eurooppaa. Kiitoksia sitten edustaja Cortines Cortines. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että kaikki ei ole mustavalkoista ja minun mielestäni näemme asiat mustana tai valkoisena. Ja todellisuus ei ole tällaista. Minä uskon ensinnäkin, että Euroopalla on tavoitteita, jotka on mm, mukana. Ympäristön kestävyys, teo, taloudelliset kysymykset, mutta ajatus siitä, ympäristökysymykset, pitää vähentää päästöjä. Ja tähän muut syyt, joiden takia teollisuuden alat haluavat käyttää vähemmän energiaa ja aiheuttaa vähemmän päästöjä, koska energian kustannukset ovat valtavat Euroopassa. Me olemme, meillä energia on kaikkein kalleinta. 90 prosenttisesti teollisuus toivoo, että voisivat aiheuttaa vähemmän päästöjä, mutta tietysti olemme joskus erehtyneet, koska äh, kun pitää vähentää päästöjä tai energian kusta- hintaa, niin sitä ei ole helppoa toteuttaa käytännössä. Esimerkiksi Eurooppa on, po- on panostanut ve- suolan merivedestä kymmenen vuoden ajan voimakkaasti tähän teknologiaan, mutta silloin ei ajateltu, minkälaisia kustannuksia energiasta syntyy. Tämä kuluttaa niin paljon energiaa, että ekologinen ehdotus, joka oli tämän, alun perin, tämä oli tällainen hyvä ehdotus, ja uskon, että siellä on tulevaisuutta, niin vieläkään ei ole aikaan sellaista teknologiaa, jossa ei käyttäisi näin paljon energiaa. Sitten kun pystymme, ja yrityksiähän kyllä on ollut, että saisimme suolaa poistettua merivedestä, joka ei kuluta näin paljon energiaa, voitaisiin käyttää myös uusiutuvaa energiaa, niin silloin voidaan palata tämän asian uudelleen käsittelyyn. Mutta tällä hetkellä ei kukaan voi maksaa tämän teknologian kallista hintaa, eikä meillä ole varaa tällaisiin valtaviin kustannuksiin, joita suolapoistosta syntyy todellisuus on paljon monimutkaisempaa kuin pinnalta näyttää. Ja minä haluan sanoa, että tarvitaan vähemmän yleisluontoista teollisuutta, koska jokaisella sektorilla on omat tapansa voittaa ongelmansa, tarvitsee oman aikansa. Me emme voi tietysti sulkea teollisuutta, koska se on meidän tule, tude, tulevaisuutemme. Me kilpailemme Intian, Kiinan kanssa, siellä luotetaan alhaisilla hinnoilla ja e-, e-, energian kustannus on myös aivan eri minä en vastusta tätä tekstiä, mutta sitä pitää korjata, pitää tehdä selväksi tämä viesti. Mutta aikataulu ei voi olla sama kaikille maille ja teollisuuden aloille. Pitää tukea teknologiaa, innovointia. Kiitoksia. Dank, Karl Schlüter. Kiitos sitten Karl Schlüter. Yeah, I think um, this opinion... Mielestäni tämä lausunto on outo. Kun sitä katselen, niin siinä on vähän 50-60-luvun vanhoja neuvostoteollisuusdoktriineja. Puhutaan halvasta energiasta. Ja että julkista tukea yksityiseen tutkimukseen ilman mitään vaatimuksia siitä, että saataisiin teollisia tekijänoikeuksia, jotka siihen investointiin liittyvät. Että kilpailukykyteollisuudessa että se olisi halpoja tuotteita, ei pitäisi olla mitään ilmastolainsäädäntöä joka estää kilpailua. Se on ihan täysin väärä käsitys tulevaisuudesta. Kaikki tuotteet, joita halutaan saada markkinoille tulevaisuudessa, ovat sellaisia, joiden täytyy olla hyvin energiatehokkaita. Miksi kiinalaiset tai intialaiset ostaisivat mitään muuta? Energian relatiivinen kustannus on siellä suurempi kuin Euroopassa. He haluavat vihreintä ja tehokkainta tekniikkaa. Jos mennään vanhaan neuvostotyyliin, ei meillä ole mitään täällä ihan täysin väärä fokus tässä jutussa. Se tappaa teollisuutta, ei tuo sitä. Jos tämän vuoden teollisuuspolitiikkaa menee, niin millä teollisuutta ole sille, sen jälkeen. Haluaisin kirjoittaa tämän alusta asti uudelleen ja nähdä mahdollisuudet ympäristöinvestoinnissa, nähdä mahdollisuudet energiasäästöissä. Siellä se tulevaisuus on itse asiassa. Haluaisin, mutta lausunnon suuntaa ihan täysin. Kiitoksia sitten edustaja Hybner. <clears throat> Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti. Kun mietitään Euroopan teollisuuden jatkokysymystä, niin täytyy kysyä Istellään, että mitkä prioriteetit tällä kehityksellä asetetaan. Kollega Eichhout sanoi innovaatiot, olen samaa mieltä. Uusien tekniikoiden kehittäminen, siitäkin olen samaa mieltä. mutta miksi pelkästään vihreän talouden iskusanan puitteissa? Tietysti se täytyy kehittää, mutta se ei voi olla ainut osatekijä, joka liittyy Euroopan teollisuuden kehitykseen. Meidän täytyy hyvin varovaisesti hyödyntää voimavaroja, resursseja, mutta täytyy niitä silti hyödyntää meidän täytyisi kehittää innovaatioita omien resurssiemme luonnonvarojen perusteella, eikä sanoa, että me niitä käyttäisi ollenkaan hyväksi. Koska juuri se on virhe. Juuri Kiinassa tai Intiassa he käyttävät luonnonvarojaan, joita heillä on. Osaamispääomaa. Miten osaamispääomaa kehitetään, jos teollisuus on Aasiassa meiltä? Pääoma lähtee Euroopasta ja emme pidä täällä iskulauseilla nuoria ihmisiä täällä. Me haluaisimme, että he täällä eläisivät, pysyisivät täällä. Silloin täytyy luoda olosuhteet sille elämälle. Jos heidät työnnetään pois Euroopasta, nuoret ihmiset, ja äh, kaikki ostamme vain ulkopuolelta, niin sitten nuoret ihmiset jättävät meidät tänne ongelmiemme kanssa ja lähtevät sinne, missä elinolosuhteet ovat paremmat. Ei, tarvitaan rakentamista kaikkialla, ei pelkästään tuulimyllyjä. Näkee, että ei käytä insinööri. Jos joka kolme neljä vuosi muutamme oikeudellisia säädöksiä, niin ei kukaan tänne Eurooppaan investoi. Eivät tule Intiasta, Kiinasta tänne, eikä Amerikasta. Ei ole näitä halukkaita, jotka haluaisivat investoida meidän teollisuutemme. Koska kaikki sanovat, että he ovat sellaisia, joiden toiminta ei voida ennustaa. Investointipääoma. Olemmeko luonneet olosuhteet sille? Ja minkälaisen roolin annoimme Euroopan investointipankille siihen, että voitaisiin luoda uutta uudet olosuhteet teollisuuden kehittämisessä. Olemmeko luoneet nämä olosuhteet? Puhumme teollisuuden vallankumouksesta. Miettikäämme nyt, että onko se vallankumous meille ja meidän lapsillemme, lapsen lapsillemme vai onko se teollisuus vain sellaista iskunnallisen alalla, kuten oli Neuvostoliitossa. Kiitoksia. Vielen Dank, Karin Kahnbach. Karen Karenbach seuraavaksi. Ja als demokraat... Demokraattina minä kunnioitan herra Zimanskin näkemyksiä ympäristövaliokunnan jäsenenä. Voin yhtä kuitenkin edelliseen puhin. Olisi hienoa, mikäli hän vetäisi ehdotuksensa pois ja yhdessä kirjoittaisimme uuden tekstin. Koko joukon tulemme tekemään kuitenkin tarkistuksia, jotta voimme muokata tämän tekstin sen, sellaisen uskon, että se voidaan hyväksyä. Rova Hübner totesi, että tämä todellakin kuulostaa siltä niin kuin mentäisiin 1800-1900-luvun teollisuuspolitiikkaan takaisin, eikä tämä ole oikea tie tällä uudella vuosisadalla. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan teollistamispolitiikkaa tarvitaan, mutta ei niillä ratkaisuilla päästä mihinkään, joita käytettiin 1800-1900-luvulla. Meidän täytyy vastata niihin haasteisiin, jotka meillä nyt on edessämme. Tietystikin on kyse siitä, että halutaan pitää kiinni työpaikoista niillä aloilla, jotka käyttävät tänä päivänä fossiilista energiaa, energiaa mutta ei tällaista, tällaista energian käyttöä voida kuitenkaan tukea. Pitää mahdollistaa se, että että tämä teollisuuden ala pystyy mukautumaan ja käyttämään vaihtoehtoja hyväkseen. Ja siten täytyy, siksi täytyy varmistaa, että on huokeita vaihtoehtoja, kun on kyse energian saannista. Herra Zimanski mainitsi jotakin esimerkkejä. Mutta kuitenkin nämä ovat menneisyyden energiamuotoja, jotka loppujen lopuksi ovat kaikkein kalleimpia. Nyt tarvitaan tutkimusta ja innovaatiota, mikä halutaan tätä vesisärvissä käyttää hyväksi, frakkausta liuskekaasun tuottamiseksi. Uskoakseni meidän täytyy kaiken kaikkiaan pyrkiä hiilidioksi, vähän hiilidioksiseen tuotantoon ja kun puhutaan ydinenergiasta, siinäkin täytyy ottaa kustannukset, todelliset kustannukset huomioon aina jätteen loppukäsittelyn saakka, joten emme voi sanoa, että tämäkään olisi halpaa energiaa. Tulemme tekemään tässä vanhassa tarkistuksia. En halua ja loppujen lopuksi tästä pitäisi saada kunnollinen Envi-valiokunnan lausunto aikaan. Monet ovat jo ilmoittautuneet valmiiksi vapaaehtoiseksi auttamaan Rezimanskia uuden tekstin laadintaan tarkistusten muodossakin. Tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoista. Tietystikin olemme pahimmassa talouskriisissä sitten toisen maailmansodan ja meidän täytyy nyt tarkalleen pohtia, miten tulevaisuuden teollisuuspolitiikkaa halutaan muokata – ja täällä puhuttiin hyvin paljon vihreästä taloudesta. Konservatiivitkin käyttivät tätä käsitettä. Tämä on hyvin muokattu käsite sikäli, että kukaan ei voi tarkalleen määritellä, mitä on vihreä talous. Rio plus 20 kokouksessa monikaan ei ymmärtänyt, mitä toiset, mistä toiset puhuvat, kun he puhuvat vihreästä taloudesta. Koko talous täytyy saada kestävälle pohjalle ja en nyt puhu pelkästään ekologisesti, vaan myöskin taloudellisesti kestävästä pohjasta. Talouskriisi on johtanut valtavan rahoituskriisiin. Meidän täytyy tässäkin suhteessa saada kestävyyttä aikaa, mutta ympäristö- ja sosiaalistandardit täytyy ottaa huomioon, ja työstä täytyy tehdä inhimillisempää, ihmisläheisempää. Nämäkin seikat täytyy muistaa. Mutta vihreä talous, ruskea talous, ei siitä ole kyse, vaan on myös yksi ainoa talous, ja kaikki tämän ketjun, teollisuusketjun osatekijät täytyy ottaa Suomen teo, terässä, kemian teollisuus, kaikki muutkin teollisuusalat täytyy ottaa huomioon. Eikö se pelkästään halvasta energiahinnasta? Miksi Euroopan unionin suurin kansantalous on niin hyvin onnistunut? Sähkön hinta on tässä merkittävä kysymys. Tämä on yksi seikka, joka täytyy huomioon maailmanlaajuisessa huomioon. Mutta kyse ei pelkästään vain ainoastaan halvasta sähkön hinnasta, ja herra Zimanski täällä naureskelee. Me tulemme kaikki yhteistoimin auttamaan häntä tämän tekstin parantamisen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle, mikäli komissiosta joku ylipäänsä on paikalla. Komissio, olkaa hyvä. Das nicht der Fall, dann... Komissiosta ei olekaan kukaan paikalla tai halukas puhumaan. Sorry. Uh, well, just very briefly... Uh... Ihan lyhyesti vain me laadimme tämän tiedonannon sen jälkeen, kun viimeinen kriisi syntyi, ja joka nyt edelleenkin jatkuu. Siksi keskityimme näihin neljään pilarin rahoituksen saanti, lyhyen aikavälin kysymys tai nyt vähän pidempiaikaisempi tavoite, kansalliset sisämarkkinat, innovointi ovat tärkeitä kysymyksiä, ja olemme hiljattain voineet todeta, kuinka tämä pieni kasvu ja myönteiset asiat ovat peräisin viennistä kasvusta Euroopan ulkopuolella, mutta tarttuisin siihen, mitä sanottiin täällä innovoinnista. Tavallaan tämä on kaikkein tärkein kohta tiedonannossa. Kyse ei ole vain tutkimusta kehityksestä, vaan siitä, miten käytetään hyväksi tutkimus- ja kehitystietoja, joita Euroopassa on. Siksi meillä on tämä, nämä kuusi prioriteettia. Sanoisin, että kaikki nämä kuusi keskittyvätkin siihen, että viherrytetään teollisuutta kilpailukykyetuna. On kyse puhtaista ajoneuvoista, bioperusteisista tuotteista ja niin edelleen. Todennäköisesti meidän täytyy keskittyä puite ehtoihin. Ja tässä ei ole kyse vain viherryttämisestä, vaan varmasti olemme samoilla linjoilla kuin suurin osa puhujistakin sikäli, että me näemme ympäristöystävällisyyden ja teo- resurssitehokkuuden keinona saavuttaa kilpailuetuja. Kiitoksia. Szymanski, bitte kurz. Kiitoksia, herra Zemanski. Lyhyesti komissaari odottelee tuolla oven takana. Haluaako Zimanski sanoa jotakin tai vastata? Olkaa hyvä. Halusin kiittää. Minähän pyysinkin niitä tarkistuksia. En pelkästään odottanut niitä koko työn. Ideahan siinä on, että joku lopputulos saataisiin äh, meiltä teollisuusvaliokunnalle. Siinähän täytyy heijastua myös sitten kollegoiden näkemykset. Minä olen post-neuvostoliittolaisesta maasta ikään kuin, post-sovjetisesta maasta. Mutta samaan aikaan meillä on länsimaisen modernin talouden piirteitä. Toivottavasti molemmille on paikkansa. Vielen dank. Äh, Kiitoksia paljon. Näin ollen tämä esitysistän kohtaan käsitelty loppuun 15. toukokuuta tarkistukset ja 19. päivää kesäkuuta äänestetään täällä sitten syyskuussa vastuuvalikunnassa ja lokakuun kakkostäysistuntoon tämä tulee sitten keskustelun hyväksytäksi. Nyt toivotan tervetulleeksi terveysasiasta vastaavan komission jäsenen Antonio Borgi. So, jetzt können wir... Nyt voimme aloittaa seuraavan keskustelun. Toivotan terveysasioista vastaan komissaari lämpimästi tervetulleeksi. Annan ensin komission jäsenelle puheenvuoron. Hän voi puhua 10 minuutin ajan ja esitellä asiansa takaalustaa alustaa keskustelua. Tämän jälkeen puhuvat ryhmien koordinaattorit. He voivat esittää kysymyksiä ja sitten muuta valikunnan jäsenet saavat puhua Meillä on hyvin monia muitakin asioita, hyvin monia asioita esityslistallamme. Siis Linda McAvanin tupakkatuotteita koskeva direktiivi esimerkiksi on jo vaatinut meiltä hyvin paljon työtä. Haluamme tästä tekstistä hyvän ja haluamme saada sen valmiiksi vielä ennen joulua. Ja varsinkin ennen kuin tässä Teidänkin virkakautenne niin loppuu. Sitten meillä on Peter Liisen niin ja Dagmar, Rothbergin asiat. Toinen koskee mikrodiagnostiikkaa. Ja mikäli olette olleet mukana työryhmien kokouksissa, te tiedätte hyvin, miten valtaisa työkenttä tässä on kyseessä, joka täytyy nyt saattaa sääntelyn alaiseksi. Myöskin, meillä on myöskin Vilmotin mietin, joka koskee kliinisiä kokeita. Sekin on työn alla. Ja olen varma, että tänään sivuimme siis tuotakin aihetta. Chibanyo on juuri ilmoittanut minulle, että nyt on saatu sopu aikaan. Tietysti puhumme tässä myöskin virallisesti myöhemminkin, mutta terveysvaaroista on keskustelussa saatu aikaan sopu. Palaan tähän myöhemmin. Tervetuloa teille joka tapauksessa, arvoisa komission jäsen. Nyt jäämme tietystikin odottamaan komissiolta uusia aloitteita, joita uusi parlamentti sitten työstää, koska me todennäköisesti me ennetä niitä hoitaa loppuun tällä vaalikaudella, mutta joka tapauksessa uusia asioita on tuloillaan. Esimerkiksi maksuja koskevat kysymykset lääkeaineviraston yhteydessä. Mehän haluamme, että tuo virasto rahoittaa itse itsensä niin, että virasto itse olisi riippumaton ja puolueeton toimissaan. Ja minun nähdäkseni tähän kuuluu osaltaan se, että viraston rahoitus on järkevällä tavalla hoidettu. Tätäkin olemme työstäneet kyse pelkästään emavirastosta, vaan myöskin sama asia koskee muitakin virastoja. En nyt halua puhua tässä kovinkaan pidempään, paljon pidempään, vaan haluaisinkin antaa saman tien pidemmittä puhetta puheenvuoron komission jäsenelle herra Borgille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä onkin jo neljäs kerta, kun vierailen valiokunnassa, niin tämä hyvin osoittaa, kuinka paljon minun salkkuuni kuuluu. Oli tämä tupakkadirektiivi, hevoslihaskandaali, eh, virkaan hyväksymiskuuleminen ja sitten muut Envi-valiokunnan kanssa. Kaikkiin yhteyksiin vaikuttaa sitten asiat, joita on tapahtunut eri kokousten väliin. välillä. Tietysti me tiedämme, että parlamentin kausi loppuu vuoden päästä ja siksi onkin tärkeää, että tämän vuoden aikana niissä lainsäädäntöaloitteissa, jossa sekä komissio että parlamentti haluaisivat viedä asian käsittelyn loppuun. On tärkeää, että hiukan tällaista käytännön lapiotyötä tehdään tämän vuoden aikana ja olen erittäin tyytyväinen tapaan, jolla parlamentti on käsitellyt tupakkadirektiiviä. Tämä on tietysti heikentänyt muiden kysymysten painoarvot, jotka liittyvät terveyteen, mutta mielestäni tämä on erittäin tasapainoinen direktiivi Kyllähän siinä mutkia matkaan tietysti tulee, uskon, mutta tärkeää kuitenkin on saada se hyväksytyksi tämän vaalikauden aikana. En varmasti kerro mitään salaisuutta, jos sanon, että ne, jotka vastustaisivat direktiivejä, eivät vastustaisi sitä suoraan, vaan viivyttelemällä. Tässä ei varasteta vaan aikaa, vaan myös tehokkuutta. Mielestäni ne meistä, jotka puoltavat tasapainoista lähestymistapaa, jotta voidaan säännellä enemmän tupakkatuotteita, niin meidän varmasti pitäisi olla tietoisia tästä mahdollisuudesta ja toimia sitä vastaan. Olen tietoinen siitä, että kun tämä valiokunta keskusteli Rovan McGavinin mietinnöstä muutama viikko sitten erilaisia kantoja esitettiin, pitäisikö ottaa käyttöön jopa tiukempia sääntöjä, aivan valkoisia askeja, pitäisikö rajoittaa ohuiden tupak- savukkeiden mainonta niin edelleen. Otamme tämän kaiken huomioon. Meillä on direktiivi, jossa, josta on saatu mahdollisimman suuri konsensus aikaan. Ja odotankin mielenkiinnolla teidän keskustelujenne tuloksia. Siinä on ratkaiseva rooli, miten tämä tärkeä lainsäädäntö saa muotonsa. Se todellakin voi vaikuttaa tuleviinkin sukupolviin. Meidän tarkoituksenamme on, että tupakkadirektiivin kautta ja muilla keinoilla Euroopassa tupakoitsijoiden määrää vähennettäisiin 2 prosentilla viiden vuoden aikana 2,4 miljoonaa ihmistä vähemmän, jotka polttaisivat. Tämä tarkoittaa parempaa terveyttä, mutta myös suurempia säästöjä kansalaisillemme ja hallituksillemme, kun ei tarvitse parantaa enää ihmisiä tupakkasta johtuvista sairauksista. Olen kiitollinen valiokunnan tuesta, erityisesti kiitän esittelijää hänen panoksestaan ja kommenteistaan. Ja minä toivon, että voimme hyväksyä kunnianhimoisen tupakkadirektiivin tällä parlamentaarisella kaudella sitten hevosen lihaan. Niin tähän hevosliha-episodiin. Mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen, kun viimeksi tästä puhuin valiokunnassa? Taisi olla helmikuussa. Minä olin luvannut, että heti kun saamme tulokset DNA-testeistä koskien sekä hevoslihaa, narunlihatuotteissa, että oliko myös näitä ää, ähm, tulehdusta estäviä lääkkeitä ja jäämiä niistä lihassa. Ne valittaisimme nämä tulokset, tulokset välittömästi ja sanoin tämän jo ennen kuin tiesin, mitä tulokset olivat, koska uskoin, että vain avoimuuden myötä voimme palauttaa kuluttajien luottamuksen merkintälainsäädäntöömme ja elintarviketurvallisuuteen, ja näin olemme tehneet. Sitä paitsi komissio muuten äh, rahoitti tämän tutkimuksen kannalta 5 prosentilla, vaikka nämä olivat vain tällaisia ehdotuksia jäsenvaltioille. Kaikki jäsenvaltiot seurasivat näitä suosituksia ja ehdotuksia ja tekivät jopa enemmänkin. Jos esimerkkinä vaikka vain Saksa, sitä vaadittiin tekemään 250 testiä, se tekikin niitä 800 testiä, yhdistössä kuningaskunnassa tutkittiin kaikki ruhot, hevosen, hevosruhot teurastamoissa, eivätkä tällaisia pistokokeita. Ja monet muutkin mahtoivat ihan samalla tavalla. Ja tulokset sitten julkaistiin vuorokauden aikana aikarajasta. Se oli 16. huhtikuuta tämä aikaraja. Silloin tulokset julkaistiin. Tämä koski sekä hevosen lihaa että tämän lääkeaineen läsnäoloa. Tämä ei ole siis turva, elintarviketurvallisuuskysymys ja tämän testit vahvistivat myös itse. Joten jos tarkastellaan tuloksia, vain kolme jäsenvaltiota kertoi, mikä And, uh... löytyi hevosen lihasta ja tämä tarkoittaa alle 0,5 prosenttia. And as regards the presence of... Ja mitä tulee hevosen lihan, joka merkitty valheellisesti, niin siellä luku oli hiukan alle 5 prosenttia. Tietysti 5 prosenttiakin on liikaa minun mielestäni, mutta silti alle 5 prosentissa oltiin. Täytyy sanoa, että tässä koordinaatio toimi. Jäsenvaltiot ripeästi lähtivät liikkeelle ja tarttuivat näihin mm, vilpillisiin toimiin. Miten sitten jatkossa tehdään? Äsken viittasin menneisyyteen ja mitä olemme tästä nyt oppineet? Niin kuin toimintasuunnitelmassa olen olemme todenneet, jonka lähetimme teille 23. Tulemme keskittymään ensinnäkin siihen, että vahvistamme kykyämme toimia elintarvikeväärännyksiä vastaan. Toiseksi ehdotamme vahvempia virallisia tarkistuksia ja sanktioita. Ja kolmanneksi tiukemmat säännöt hevospasseille. Mitä tulee valvontaan, eilen aloitimme eläinterveys, kasviterveys, paketin, tai se julkaistiin, ja yksi ehdotus, mitä tulee virallisen tarkistuksen, on, että rahalliset äh, sanktiot, jos on rikottu lainsäädäntöä, niin siihen liittyy myös vilpilliset merkinnät. Se on ihan sama, sama sa, summa kuin hyöty, jonka nämä vilpilliset toimet ovat saaneet vääristä merkinnöistään. Siis sen sijaan, että on tällainen yleinen pelottava pelote käytössä. Niin tällä kertaa me selvästi todemme, että rahalliset rangaistukset lainsäädäntöä rikotaan koskien elinterveyttä ja merkintöjä, niin ne vastaavat saatua taloudellista hyötyä petoksesta. Ja pitää tarkastella vielä uudestaan tätä hevosten passijärjestelmää. Nyt neljään alakohtaisen ehdotuksen, jotka tulevat uudistamaan, yksinkertaistamaan, tehostamaan eläin- ja kasviterveyslakejamme, niin kuin eilen ilmoitimme, yksi avain tekijöistä paketissa liittyy siihen, että sen sijaan, että olisi 70 erilaista la- lainsäädäntöä koskien näitä aiheita, niin nyt tulee vain viisi kokonaisuutta. Ja eilen me myös hyväksyimme sellaisen paketin, jonka kautta toimitaan riskipohjaisesti ja pyritään suojelemaan kasvien ja eläinten terveyttä ja tehokkaammin valvotaan eh, sääntöjen toteutumista, noudattamista. Tarkoituksena on saada hyvät välineet, jotta voidaan arvioida riskejä ja hallita, hallinnoida riskejä eh, eläin- ja kasviterveyskysymyksistä, joita varmistetaan laadukkaat siemenet esimerkiksi ja varmistetaan viralliset tarkistukset koko elintarvikeketjun aikana myös tuonnin yhteydessä. Ja sitten vielä yksi sana siemenistä, koska niistäkin on uutisissa nyt ollut puhetta. On sellaisia huhuja, jotka kiertävät ja kirjeitä on lähetelty, jossa puhutaan siitä, että komissio kylmäverisesti yrittää kuristaa perinteistä siementeollisuutta vaatimalla vaikeita, hankalia rekisteröintiprosesseja ja niin edelleen. Yksinkertaisesti ei ole totta ja todellakin epäreilua. Miksi? Siksi, että tämänhetkisen lainsäädännön mukaisesti kaikki ne, mistä ovatkin peru- ne pitää rekisteröidä. Sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö tulee käyttöön, perinteiset äh, siemenet saavat kevyemmän rekisteröintijärjestelmän käyttöönsä. Ei tarvitse näitä suorittaa testauksia rekisteröintiä varten. Ja niin mitä tulee sitten tällaisiin mm, e- erityisempiin siementuotteisiin mikroyrityksille, niin ei tarvitse ollenkaan rekisteröityä. Tällä hetkellä ei ole mitään eroa näiden kahden asian välillä tehty tällaisille erikoissiemenille. tässä sitten on todellakin kuvattu lainsäädäntöä kuristavana, mutta mehän vapautamme näiden erikoissiemenien Mm, rekisteröintiä. Sitä ei varta ollenkaan. Jäsenvaltiot voivat asettaa maksuja rekisteröinnistä, mitä tulee siemeniin, ja näitä maksuja voidaan kantaa miltä tahansa yrityksestä, mutta tämän lainsäädännön kautta mikroyritykset vapautetaan maksuilta, on kyse missä tahansa siemenestä, joten mitään maksuja ei synny rekisteröinnistä, jos hakemus on, hakemuksen tekijä on tällainen pienyritys. yritys ja myös perinteisten siementuotteiden kohdalla kaikkikin yritykset saavat käyttöönsä vähennetyt rekisteröintimaksut tai joutuvat maksamaan niitä vähemmän. Siksi on tärkeää, että selvennetään nämä faktat. Nämä olivat tosiasioita. Tietysti voidaan olla puolestaan vastaan lainsäädäntöä, mutta faktat ovat kuitenkin vetensä pitäviä, vedenpitäviä ja tätä pakettia pitäisi hyväksyä tässä muodossaan, eikä viitata mihinkään aikaisempiin luonnoksiin, joita on saattanut olla esillä aiemmin. Halusin vain välittää tämän viestin, että me tulisi näihin erikoissiemeniin nyt siihen, niihin liittyy vähemmän byrokratiaa, testausta, rekisteröintiä, vähemmän kustannuksia myös. kloonaus ja uuselintarvikkeet. Mitä tulee tuleva esittelijä Liotarjan varjoista, että varmasti muistavatkin sen, miten ei onnistuttu sovittelussa 2011, mutta se on jo menneisyyttä kuulemiseni aikana olin luvannut, että teemme lainsäädäntöä uuselintarvikkeista ja eläinten kloonauksesta. Olin sitoutunut tähän sitoudun tähän viime marraskuussa, että nämä kaksi ehdotusta tehtäisiin. Mitä tulee eläinten kloonaukseen, niin laajan konsultaation jälkeen komissio tällä hetkellä on viemässä loppuun vaikutusarviota ja aikoo antaa virallisen ehdotuksensa sitten, kun vaikutusarviointi on mennyt läpi. Samanaikaisesti tulemme välittämään ehdotuksen uus elintarvikkeista, jossa heijastellaan kokonaissopimusta, joka saatiin viime vuoden 11 maaliskuussa. Sitten geeni muunnellut eh, organismit. Tässä haluan, että etenemme viljelyehdotuksissa. Rovalle Paas tässä esittelijänä. Tällä hetkellä asia on neuvoston käsittelyssä ja tätä varten olen yrittänyt poistaa vastustusta viljelyltä, jotta näkisimme voimmeko edetä tässä lainsäädäntöaloitteessa. Ja pyrkimyksenä on purkaa tämä pattitilanne, joka on olemassa, ja rohkaista neuvostoa etenemään tässä tärkeässä kysymyksessä, jos annettaisiin jäsenvaltioille vapaa valinnan mahdollisuus sen suhteen, sallivatko vai eivät GMO-lajikkeiden viljelyn omalla alueellaan perustelut ovat muita kuin liittyen terveyteen. Sitten lääkinnäiset välineet, tämä as. Asia kuuluu uudelle kuluttajakomissaarille. Hän aloittaa työnsä heinäkuussa, mutta nyt se vielä kuuluu minun salkkuuni, toimivaltaani. Meidän ehdotuksemme heijastelevat nopeaa teknologista edistystä tällä saralla ja tässä täytyy varmistaa kuluttajien ja potilaiden turvallisuus ja varmistaa yleisön luottamus, kun ajatellaan näitä hiljattaisiakin skandaleita ja meidän ehdotuksemme tietysti vahvistavat vahvasti sääntöjä, erityisesti mitä tulee ilmoittajatahoihin, markkinavalvontaan, pyritään kuitenkin toimimaan oikeasuhtaisesti ja varmistamaan, että Eurooppa, Eurooppa pystyy edelleenkin olemaan innovoinnin kärjessä tällä tärkeällä sektorilla. Se on erittäin aktiivinen ala, joka luo työpaikkoja ja on selkeä kilpailuetu Euroopalle. Ja kuten arvon jäsenet tietävät, me emme alue, äh, äh, äh, aio mitään tällaista järjestelmää suurriskiselle välillä, koska tämä aiheuttaisi viivästyksiä ja maksuja ei tulisi lisäarvoa terveydenhuollon kannalta. Mitä tulee korkean riskin välineisiin, jos on tällainen valvontamekanismi käytössä, näin voidaan vahvistaa tilannetta ja näin viranomaiset voivat saada tietoja ja tehdä kantansa tiedot, tie, tiedettäväksi ennen kuin näitä tuotteita annetaan markkinoille myös sen jälkeen. Tämä kysymys on tärkeä prioriteetti minulle ja niin kauan kun olen sitä vastuussa ja tulen sitoutumaan no, sen nopean käsittelyyn kliiniset kokeet. Olen tyytyväinen myönteistä reaktiosta komission ehdotukseen. sanoisin kuitenkin seuraavan neljästä kysymyksestä, jotka ovat herättäneet huolta. Ensinnäkin etiikka ja eettiset komiteat ehdotuksessa ei pyritä sulkemaan pois eettisiä komiteoita silloin, kun arvioidaan kliinisiä kokeita ja niiden sovellutuksia. Ja minä viimeisenä haluaisin poistaa eettisyyttä tästä ehdotuksesta, mutta en halua, että tämä ehdotus muistetaan vain tästä aspektista, joka minun mielestäni ei ole oikein, joten komissio on valmis hyväksymään minkä tahansa ehdotuksen, joka vahvistaa eettistä puolta asetuksessa pitäen mielessä kuitenkin sen, että kyseessä on asetus eikä mikään direktiivi ja siksi ei voi sanella mitään tiettyä rakennetta eettistä komiteasta Euroopan laajuisessa mittakaavassa. Kuitenkin Etsen komitean työn täytyy kuulua arviointiin ja luvantomenettelyyn eikä saa olla erillinen prosessi. Sitten toiseksi, mitä tulee klinisten kokeista saatuihin tietojen avoimuuteen, kaikki tiedot julkaistaan. Lisäksi tämä on pakollista julkistaa tiedot vuoden sillä kokeen jälkeen ja antaa myös kattava mm, tiivistelmä tuloksista. Sitten kolmessa maissa suoritetut kliiniset kokeet. Me emme voi sanella lainsäädäntöämme kolmansiin maihin, mutta me voimme varmistaa, että tiedot, joita välitetään Euroopalle, jotta saataisiin lupa kliinisille kokeille, niin nämä kliiniset kokeet tehdään sääntöjen mukaisesti, jotka vastaavat omiamme. Ja vielä lopuksi kliinisten kokeiden osallistujien ja heidän suojelunsa pitää noudattaa tämänhetkistä direktiiviä. Me olemme valmiit ottamaan huomioon mahdollisia tarkistuksia, mutta meillä pitää olla yhtenäiset säännöt Edelleen meidän täytyy jatkaa työtä klinisissä kokeissa. Direktiivin kohdassa haluaisimme hy- hy- hyvät, hyväksyä se tämän kauden aikana. Sitten rajat ylittävät terveysuhat ja joitakin niitä nyt on näkyvissäkin. Olen iloinen siitä, että eilen Euroopan parlamentti ja neuvosto saivat aikaan sopimuksen tästä lainsäädännöstä. Tämä suojelee paremmin Euroopan kansalaisia moniltakin rajat ylittäviltä terveydestä uhilta. Ja tämän sopimuksen ansiosta jäsenvaltiot pystyvät hankkimaan yhdessä rokotuksia vapaaehtoiselta pohjalta. Aikomuksenamme on saada aikaan ensimmäinen sopimus yhteistä hankinnoista Irlannin puheenjohtajakaudella vapaaehtoinen vapaaehtoiselta pohjalta korostan. Joten seuraavan kerran, kun joku pandemia iskee, mikään Euroopan maa ei jää ilman rokotteita. Sitten vielä lopuksi terveysohjelmista. Er, terveysohjelma. Tästä tulemme alkamaan keskustelua mahdollisimman nopeasti sitten, kun on saatu sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä aikaan. Tässä luotan kovasti teidän valiokuntaanne ja koko parlamenttiin, jotta voimme varmistaa sen, että lopullinen päätös sopimuksesta saadaan aikaan tämän vuoden loppuun mennessä ja vielä lopuksi yleistä terveyspalveluista me kaikki myönnämme, että talouskriisi on synnyttänyt mm, budjettivajeita jossakin jäsenvaltiossa terveyskysymyksissä, ja terveysministerit eivät odota, että nämä budjettileikkaukset eri jäsenvaltiossa etteivätkö ne vaikuttaisi myös terveydenhoitoon. Ne vaikuttavat myös komission ja Sankon talousarvioon, joten tämän tuloksena taloudellisen avun ohjelmia on toteutettu niissä jäsenvaltioissa Troikan suostumuksella, IMFn ja komission ja keskuspankin suostumuksella, ja nämä ohjelmat käsittelevät päähaasteita terveys, terveydenhoidossa – pyritään parantamaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta terveydenhoitojärjestelmissä, jotta saadaan, voidaan käyttää järkiperäisemmin resursseja. Ja uudistukset ovatkin olleet tarpeen jo pitkään ennen, ennen jo kriisiä. Joten toimenpiteen tarkoituksena on varmistaa pitkän aikavälin kestävyys ter- terveydenhoidossa ja varmistaa solidaarisuus sukupolvien välillä. Komissiossa ECFin pääosasto johtaa koko prosessia. Minun osastoni taas osallistuu Troikan mm, missioihin, operaatioihin ja keskustelemme kansanterveyskysymyksistä, annamme teknistä apua silloin, kun meiltä sitä pyydetään. Ja tässä yhteydessä, vaikkakin noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, se vaikuttaa tähän sektoriin varsin vahvasti, teemme kaikkemme, jotta voisimme neuvoa sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään ydinarvot Euroopan terveysjärjestelmissä, mukaan lukien universaalisuus, tasa-arvo ja laadukas hoito. Yksi esimerkki keskustelut y- muistiosta Kyproksen kanssa. Siinä me pyysimme, että Kypros valmistelisi pohjaa sille, että jatkossa voitaisiin laajentaa terveysjärjestelmä niin, se kattaa koko väestön. Se puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, lopuksi annoin teille vain tällaisen pienen ensikuvan tällä hetkellä käsitellyistä kysymyksistä. Nyt odotankin mielenkiinnolla teiltä mielipiteitä ja kommentteja näistä ja myös muista kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitoksia herra komission jäsen tästä erittäin tyhjentävästä katsauksesta sen osalta, mitä on vielä tulossa komissiolta. Ja siemenistä te totesitte aivan selkeästi, että keskustelun käyty ja minunkin maassani on keskusteltu siitä, että Euroopan unioni haluaa kieltää siemenet. Jotkut journalisteita ovat tällaista huuhua levittää. Tämä on suorastaan hämmästyttävää, että jopa sosiaalisessa mediassa on tällaista kirjoiteltu, eikä kukaan ole kiistänyt näitä tietoja. Minusta on kammottavaa, että tiettyjä asioita ja niitä paikkansa pitävyyttä ei tarkasteta, vaan asioita levitetään eteenpäin. Hienoa, että sanoitte asiasta näin selkeästi, miten tilanne todellisuudessa on. Meidän täytyy itsemmekin varmistaa ja komissionkin kanssa täytyy keskustella ennen kuin ryhdytään suureen äänen valittamaan siitä, mitä komissio tekee tai ei tee. Ja sitten ollaan valtavan närkästyneitä ilman, että tiedetään edessä, miten asiat oikeasti ovat. Hienoa, että nyt selvititte tämän asian. Nyt meillä on melkoinen tehtävä, mahdoton tehtävä edessämme, kun tarkastellaan käyttöä. Liise, Mäkävän, Schlüter, Grossbach, Kadenbach ja muut koordinaattorit ja sitten komissaari ja muut puhuivat Florence, Rodberent, Lepage, Esther de Lange. Michel Rivasi, Jana Kudakis, Taylor, Pagnot, Oconi, Lier, äh, äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Unohdinko jonkun puhujalistaltani? Ellen unohtanut, niin minä kyllä mainitsin teidän nimenne jo. Uskokaa nyt hyv- ihmeessä, Rova Janakudakissa, että teidän nimenne on puhelistalla. Joten puhelista on tässä. Ensimmäisenä Peter Liise puhuu kaksi minuuttia koordinaattorin ominaisuudessa. Ja koordinaattoreiden jälkeen komissaarilla on mahdollisuus vastata. Peter Liise, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos hyvä komission jäsen, hyvästä yhteistyöstä siitä asti, kun virassa olette ollut. Haluaisin nimenomaan nyt kiittää siitä, että ehdotus tupakkadirektiiviksi tuli näin ajoissa. Näin pystytään valmistelemaan asia. Vakavassa mielessä on aikaa tehdä tarkistuksia. Ja sitten voidaan yhteispäätösmenettelyssä saada tämä täysin läpi huolimatta vaaleista. Mutta sitten nämä kloonaukset. Tässä pyytäisimme, että saataisiin ehdotuksia ajoissa ja painostaa sitten tässä komissiossa. Kysymykseni liittyy ihan viimeiseen kohtaan alustustanne. Troikan työ ja komission työ niissä maissa, joissa on valtiovalkakriisi. Maaliskuun lopussa tuli Lensit tiedelehdessä artikkeli esille, jossa tekijä kuvailee että on suuri nousu ollut itsemurhaan luvuissa, monia terveysvaikutuksia, myöskin tulehdussairaudet ovat lisääntyneet maissa kuten Kreikka ja Portugali. Ja siellä sitten sanottiin, että komissio, jos ajatellaan se politiikan vaikutuksia, niin, niin se ei ole ottanut huomioon niitä terveyden osalta. Itse asiassa sanon, että asia olisi toisin, mutta ehkä voisitte kuvailla asiaa vähän tarkemmin. Haluaisin teitä myös rohkaista kun ajatellaan Troikan neuvottelujohtajia, että osaamista terveyspolitiikassa otetaan selkeämmin esille. Mielestäni on outoa, että vasta Kreikassa on tehty tiettyjä veropäätöksiä, voidaan tietysti säästää älykkäämminkin kuin potilaiden osalta, kun kaksi kertaa niin määrää on lääkäreitä Kreikassa peräsukas kuin noissa keskimäärin. Miten suhtaudutte tähän ja voiko tässä tehdä justeerausta ja uudelleen suuntausta jonkun verran? Linda mä käyn kaksi minuuttia. Kiitoksia komission jäsenen myöskin siitä, mitä sanoitte tupakasta. Me teemme tällä työtä, minä ja varjoiset ja muut kollegat, pyrimme saamaan tämän asian äänestettäväksi tässä valikossa vielä ennen kesää, niin että lainsäädäntö saadaan loppuun vielä tämän parlamentin ja komission toimikauden aikana. Parlamentissa olemme järjestäneet erityisen workshopin tai työryhmissä käsitellään sähkösavukkeita. Asiat etenevät nyt aikataulun mukaan. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka koskee lihan hygieniaa. Te mainitsitte lainsäädäntöpaketti, joka koskee eläinten ja kasvien terveyttä, mutta lihahygieniapaketti, sehän piti saada jo ennen kevättä. Nyt olen kuullut, että sitä on lykätty vuoden loppuun saakka. Voitteko tarkalleen kertoa, mitä tulee sinne kuuluu? Haluaisin esittää jotakin varoituksen sanoja. Te puhuitte siitä, että tehdään analyysejä ja tutkimuksia, mutta kun olen kuullut, kuunnellut meidän lihatarkastajamme vuonna 2006, lihan leikkaamoissa, ei siis teurastamossa, vaan leikkaamoissa. Tehtiin tarkastuksia joka ikinen päivä, satunnaisia tarkastuksia, pistokokeita päivittäin. Vuoden 2006 uudistuksen myötä lihaa hygienia koskeva lainsäädäntö muuttui ja tarkastuksia on tehty vähemmän. Tiedän, että nyt tarkastuksia muutetaan taas, mutta tätä koskeva lainsäädäntö muutetaan taas, mutta minä olisin tai toivoisin ainakin, että suhtaudutte hyvin huolellisesti ja tähän asiaan, koska nyt on kymmenen vuoden aikana on vähennetty tarkastuksen enemmän vastuuta annettu yritykselle. ja minun mielestäni viime vuosina tästä on syntynyt on vaikeuksia. Eri tätä tarkastuksen kerran kolmessa kuukaudessa. Sitten syntyy skandaaleja, yritykset eivät toimi vastuullisella tavalla. Mitä tapahtuu, mikäli sitten paniikki on ohi? Mitä sitten tehdään? Meidän täytyy toimia pitkällä aikavälillä erittäin ponnekkaasti ja asioita pitäisi pohtia huolellisesti. Minä olen pelossa nyt sen suhteen, että tätä pakettia lykätään, niin saattaa, että koko asia vesittyy ja sitten ei ole riittävän tiukkoja tarkastusten suhteen. Meidän täytyy nyt pitää tiukasti silmään sitä, mitä täytyy tehdä, ja täytyy itse huolellisesti tarkastaa, mitä teidän palvelunne ovat ehdottaneet tässä suhteessa. Chris Davis, kaksi minuuttia. This on bees. Um, you've been... Mehiläisistä on otettu käyttöön rajoituksia neonikotidinoideissa. neoniks kuten puhuja sanoo. Mielestäni osalta se on hyvä. Ennaltavaraisuus periaatteessa valitaan oikein. Kaksi vuotta nyt on rajoitettu, miten mitataan. Voidaanko tieteellisesti osoittaa, ehkä ei, että toimiiko juttu vai ei. Että ovatko ne nikotinoidit suoraan vastuussa siitä, että meillä sitä määrä vähenee. Tietysti tulee huolenaiheita siitä, että käytetään muita aineita sen sijaan, eivätkä ne olisi sen parempia mehiläisille kuin neonikotinoidit. Mitä tieteellisiä selvityksiä olette antamassa tehtäväksi, jotta voitaisiin varmistaa, että olisi jonkinlaista näyttöä? Ja käytännössä kun otetaan huomioon, että on niin vaikea saada vastausta kahden vuoden aikana, mitä sitten tapahtuu? Ehkä sitten ehdotetaan, että nykyisiä rajoituksia jatketaan. No sitten hyvin Nopeasti vielä kosmettisista aineista. Nyt meillä on kattava kielto sille, että niitä testataan, niiden osa-aineita. Mitä komissio tekee, jotta varmistetaan, että kieltoa noudatetaan, että maahantuojat ja valmistajat sitä noudattavat? Kiitos, että Karl Schlüter, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Ymmärsinkö teidät nyt oikein, kun te sanoitte tupakan osalta, että mikäli standardoidaan pakkaukset ja että te, te ette taisteisi parlamentin pyrkimystä vastaan tämän osalta. Tämä on tietysti hyvän uutinen, mutta tupakan yhteydessä on puhuttu siitä, että soveltamisalaa pitäisi laajentaa niin, että se koskisi myöskin aromiaineita pikkusikareiden kohdalla ja muiden kohdalla, jos päänsä ei käytä aromiaineita. Entä sitten piippu tupakka, Onko näiden tällaisten suhteen mitään suunnitelmia? Entä sitten elintarvikkeiden tuhlaaminen 2025 vuoteen? Esimerkiksi kananmunien merkinnät viittavat siihen, että Ruotsissa että pitää munat heittää roskiin sitten, kun viimeinen myyntipäivä on tullut eteen. Mutta Ruotsissa ainakin on tapana, että munat pistetään jääkaappiin ja vielä kolme viikkoa viimeisen myyntipäivän jälkeen. Mitä te olette tehdä sen suhteen, että elintarvike, elintarvikeita koskevaa lainsäädäntöä muuten, että elintarvikkeiden poisheittämistä vähennetään, tuhlaamista vähennetään. Miten te aiotte vähentää elintarvikkeiden tuhlaamista vuoteen 2025 mennessä. Täällä on valtavaa merkitystä, kun tarkastetaan veden käyttöä, torjunta-aineita ja maan käyttöä. Tämä on erittäin tärkeä asia, jonka yhteydessä voidaan säästää sekä luontoa että rahaa samanaikaisesti. Mikä tai mitään ajatuksia tämmöisen suhteen, niin kertokaa ihmeessä. Minä olen yhtä huolestunut kuin Linda McAvankin näistä tarkastuksista ja siitä, että enemmän vastuuta annetaan itse yrityksille. Tämä minua huolestuttaa. Sitten viimeinen kysymys. Tämä elintarviketietoa koskeva asiakokonaisuus. Kompromissin ystävistä todettiin, että nyt on, ryhtynyt arvio, arvioimaan uusia sääntöjä alkoholin merkintöjen osalta – aika on kovin vähän jäljellä, joten voitteko kertoa, mitä edistystä on suhteen saatu aikaan uskoakseni? On äärimmäisen tärkeää, että eurooppalaiset ymmärtävät, tai suurin osa ihmistä tietää kyllä, että mikäli juo viinaa, niin tulee känniin ja ettei kanta siura liikaa, mutta hyvin harva eurooppalainen tietää, miten määr, mittavassa määrin alkoholi ja alkoholin sitämät kalorimäärä johtaa liikalihavuuteen. Ihmisen pitäisi paremmin kertoa myös tästä puolesta. Anna. Kiitoksia sitten Anna Rosbach. Tak formand. Um, jeg vil godt tale lidt om veterinærmedicin og folkesundhed. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua eh, eläin lääketieteestä ja julkisesta ter- kansanterveydestä varsin usein. Lainsäädäntö tulee vähän myöhään. Lainsäädännön tarkistus elin, eläin lääketieteessä, esimerkiksi eläinruokien kohdalla. Meillä on omalla mietintö mikro vastustuksesta ja komissio on ilmoittanut, että se haluaa vahvistaa tätä kysymystä ja koska sitten on tämä niin pian kuin mahdollista haluaisin tietää. Meillä on useita eri kertomuksia, johtopäätöksiä, mietintöjä sekä neuvostolta että parlamentilta, minkä takia edelleenkin tätä asiaa lykätään jatkuvasti. Arvoisa komission jäsen, mikä estää näitä ehdotuksia päätymästä tänne, jotta me olisi aikaa kunnolla käsitellä ja äänestää niistä ennen, kuin, ennen vaaleja. Ymmärrän kyllä, että poliittista tahtoa on, koska tämä näkyy tupakkadirektiivin kohdalla. Olenkin iloinen siitä, että se etenee nopeasti, mutta muut kysymykset on ihan yhtä tärkeitä, kun puhutaan kansanterveydestä. Kiitoksia. Sitten kollega Lietaar vielä koordinaattoreista. Bente, en bedankt voor uw presentatie. Uh, u zei... Kiitos komissio jäsen Borgi, kiitos alustuksesta. Uuselintarvikkeista ja kloonauksesta tulisi teidän mukaan ehdotukset. Mielelläni näen, että asiat ovat vireillä. Puhuitte siitä, että ne tulisivat arvioinnin jälkeen. Milloin tämä sitten on? Ensi kuu, ensi vuosi, kolme kuukautta? vaikutusten arviointi. Tiedämme, että asetuksessa sitä vaaditaan. Ja myöskin hevoslihaskandaalivaikutukset, vaikutukset, ihmiset niin haluavat tietää, mitä lautasilla on. Onko kyse elintarviketurvallisuudesta, mitä lajia erityisesti ruoka on. Yli miljoona kansalaista, enemmistö tästä parlamentista ovat antaneet alle kirjoituksen kahdeksan tunnin rajalle eläinten kuljetuksille, joita viedään teurastamaan. Mietin vain, että milloin tämä raja toteutuisi. EFSS-raportti vaikutuksista terveyteen ja Italian viranomaisten ovat siis halunneet vähentää aspartaamin turvallista määrää, eikä odottaa EFSAa tässä. Voisinko pyytää teidän näkemyksiänne tässä hyvin tärkeässä asiassa? Ja nyt komissio sitten. On the first question by Mr. Lees. Herra Liisan ensimmäinen kysymys siitä, miten säästöohjelmat vaikuttavat joihin on ryhdytty, on ryhdytty vapaaehtoiselta puolelta. Jotkut liittyvät ohjelmaan, suunnitelmaan, josta on sovittu komission kanssa. Tietysti tässä on kysymys kokemuksesta. Saanko alkaa olla mukana näissä kysymyksissä aivan erityisesti hiljattaisissa ohjelmissa, jotka, jossa ei tehty säästöjä säästöjen takia, vaan toimi piti ryhtyä, jotta koko järjestelmä ei romahtaisi. Koska jos emme ehdota, mikä on sopiva lääke, niin silloinhan sairaus leviää ja sitten koko terveysjärjestelmä on vaarassa. Mitä olemme Sankossa tehneet, niin yritämme auttaa jäsenvaltioita, koska tämähän on jäsenvaltioille valtioiden vastuun. Niiden pitää ottaa käyttöön toimia, joiden kautta mm, varoja voidaan käyttää älykkäämmällä tavalla ilman, että taso laskee. Vierailin Kreikassa viime helmikuussa ja menin sinne mitään arvioimaan tai arvostelemaan, se ei ole minun tehtäväni, vaan auttamaan. Loppujen lopuksihan Komissio on erilainen rooli, kun jollakin kansalaisjärjestöllä niillä on oma roolinsa ja ne ovat toimineet aivan hyvin myös, mutta meillä on erilainen rooli. Meidän pitää auttaa jäsenvaltioiden hallituksia eikä vastustaa niitä. Tietysti jos ne eivät noudata lakia, niin silloin me ryhdymme rikkomusmenettelyihin, mutta periaatteessa komissio mm, tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita, erityisesti niitä, jotka sitä tarvitsevat. Ja siellä huolimatta kriisistä, huolimatta vaikeuksista, joita on, ja huolimatta siitä, että ei vieläkään ole päästy tunnellista ulos tällä hetkellä, niin jo, jotkut toimenpiteet on käyttöön, jotka ovat vähentäneet menoja. Ja mainitsen niistä pari. Ensinnäkin on siirretty pois erityislääkkeistä ja käytetään geneerisiä lääkkeitä – nämä lääkelaskut olivat aivan järkyttävän korkeat aikaisemmin Kreikassa, samoin reseptilä, reseptilääkkeet tähän. Tämä on hyvä esimerkki Euroopasta solidaarisuudesta. Uskoakseni Ruotsin hallitus auttaa Kreikan hallitusta, jotta se voisi ottaa käyttöön tällaisen sähköisen re- reseptijärjestelmän. Se on nyt kaikkein parhain Euroopassa. Siellä on paras sähköinen e-reseptijärjestelmä, joka on leikannut kustannuksia lääkkeistä. Tietysti liittyy muitakin ongelmia. On saatavuusongelmia, ihmisillä ja ihmisiä, jotka eivät ole järjestelmässä mukaan, jotka eivät ta, ta, piirissä. Mutta ei pidä antaa sellaista kuvaa, että komissio huvikseen leikkailee kustannuksia vaan säästöjen takia, vaan kaikella pitää olla omat tarkoitusperänsä, siis toimenpide, jolla on tavoite, jotta säästään koko järjestelmä. Mutta tietysti, jos kysytte minulta, onko, teillä, onko olematta, olemassa yhteys budjettileikkausten ja terveysjärjestelmän heikkenemisen kohdalla, niin kyllähän vastaus tähän on tietysti kyllä. Vaikkakin jos tarkastellaan esimerkiksi Kreikkaa ja katsotaan siellä itsemurhien määrän nousua, tämä ehkä ei johdu terveyshuollon leikkauksesta, vaan koko kriisistä sinällään. Kreikassa tilasto toista näin, että myös HIV-tapausten määrä on lisääntynyt. Hallitus sanoi, että tämä johtuu maahanmuutto-ongelmasta. Toiset taas väittävät, että tarpeeksi kuntoutusohjelmia ei ole huumeiden käyttäjillä niin edelleen. Pitää odottaa neljä, viisi vuotta ennen kuin pääsee ohjelman piiriin. Odotetaan näkemyksiä asiasta. Minä tarkastelen asiaa pragmaattisesti, miten me voimme auttaa Kreikkaa. Ja meillä on välineitä auttaa Kreikkaa, mitä tulee tähän hiv lisääntymiseen ja tämä koskee samalla tavalla muitakin maita, jotka ovat jonkinlaisissa ohjelmissa, säästöohjelmissa mukana. Sitten mitä tulee hygi- hygieniaa koskeviin tarkistuksiin. Me tulemme antamaan vuoden loppupuolella äh, ehdotuksen tästä aiheesta. Ja tarkoituksena ei ole alentaa standardeja, vaan varmistaa se, että me keskitymme suurempiin riskialueisiin. Ja lihahan on riskialttiimpi tuote kuin muut elintarvikkeet silloin, kun joissa riski saattaa olla paljon alhaisempi tai on alhaisempi. Vakuutan, että emme luota tästä kysymyksestä, koska me haluamme ylläpitää maineemme ja kuvamme Euroopassa sellaisena, että meillä on yksi parhaimpia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä. Tietysti meilläkin on ongelmia täälläkin. Miten voimme taata sen, että testejä tehdään jatkossakin, on kyse sitten ei tarkoita turvallisesta hevosesta tai mistä tahansa. Minun täytyy nyt sanoa, että hevoslihakysymyksessä jäsenvaltioiden reaktio oli kyllä todella myönteinen, ylitti kaikki odotukset. Mainitsin Saksan yhdistyneen kuningaskunnan, mutta oikeastaan voisi mainita ihan jokaisen jäsenvaltion. Ne päättivät tehdä näitä testejä, vaikkakin tämä oli pelkästään komission suositus. Ja minä uskon, että tällaisten ongelmien ja skandaalien aikana komissiolla pitäisi olla oikeus jopa määrätä tällaisia testejä, testien tekemistä. Ja tämä onkin uusi ehdotuksemme uudessa terveyspaketissa, jota ehdotamme. Mutta kuitenkin suosituksemme toteutuivat aivan täysin jäsenvaltioissa ja kuten te tiedätte, me välittömästi julkistimme myös tutkimustulokset. Mutta tarkistukset edelleenkin kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle. Sen verran voi myös sanoa, että kun näitä testejä suoritettiin jäsenvaltioissa, ne olivat täsmällisempiä ja tarkempia kuin ne testit, joita yritykset itse alalla ovat suorittaneet, joten tämä on tärkeä seikka ottaa huomioon. Näyttäisi siltä, että metodit, joita jäsenvaltiot käyttivät testeissä, olivat parempia kuin yritysten omat ja teollisuuden omat menettelyt. Ja pitää muistaa, että aina kun keskustelemme tarkastuksista, tämä ei ole muuten mikään lausunto, vaan mielipide, vaan tämä on fakta. Herra Davis, minua hämmästytti jäsenvaltioiden reaktio. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni tällaista asiasta, koska minä ajattelin, että koska EFSA EFSA yleensä arvostellaan siitä, että se sallii kaiken, että se on löysä, se aina sanoo kyllä kaikelle. Niin tässä tapauksessa, kun se sanoikin ei, niin sun jäsenvaltioista hyvä, oli valmis hyväksymään tämän kannan. Tämä oli kyllä varsin hankala prosessi, koska vaikka oli todisteita tieteellisesti perusteltua tietoa, niin ei siltikään ole, to, ei ole siis totta, että ei ollut tehty mitään kenttätutkimuksia, jotka olisivat johtaneet siihen, että EFSA tuli tälle kannalle. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki neonikotinoidit aiheuttavat tällaisen haitallisen vaikutuksen mehiläisiin, mutta että jotkut neonikotinoidit retinoidit, kolme niistä erityisesti aiheuttavat tällaista ää, suun, suun, suuntavaiston häiriötä mehiläis kunnassa, koska minua hämmästytti se, että luulin, että suurin osa jäsenvaltio hyväksyisi tämän lausunnon, ja loppujen lopuksihan se oli, tässä vain keskeytettiin kahdeksi vuodeksi käyttö, että voitaisiin varmistaa, onko totta, että näistä torjunta-aineista syntyy tätä vahinkoa. Ja silti jotkut äänestivät tyhjää ja myös vastaan äänestettiin. Mm, minun täytyy sanoa, että jotkut jäsenvaltiot olivat jo ottaneet tämän tyyppisten torjunta kielon ennen kuin Euroopan kielto astui voimaan – Ja nämä erittäin suuret haitalliset vaikutukset talouteen, jotkuthan ovat sanoneet, että tästä on tämän seurauksena, niin eivät, näitä ei ole kuitenkaan toteutunut näissä jäsenvaltioissa. Päinvastoin joissakin jäsenvaltioissa asteittain niin on pystynyt lisäämään mehiläis... Kantaa. Mehiläiskannan väheneminen ei voi sanoa, että se johtuu pelkästään näiden aineiden käytöstä, mutta on, on selvää, että yksi tekijöistä johtuen sairauk- myös johtuen seurauksista, sairauksista ja ilmastonmuutoksesta, niin osittain tämä kyllä johtuu myös neonikotinoidien käytöstä ja Ja mitä tulee näihin kantoihin, pysyvässä komiteassa ei ollut edes määrä enemmistö, joka olisi puoltanut ehdotusta, vaikkakin oli ehdoton enemmistö jäsenvaltioita niin määrällisesti, että äänien määrän suhteen, jotka puolustivat ehdotusta, niin me pidimme tiukasti kiinni EFSAn kannasta poikkeuksena kasvihuoneet ja jotkut viljelylajikkeet, jotka eivät liity mehiläisiin tai joita voitaisiin käyttää kukinan jälkeen ja sitten myös neljän vuoden käyttö. Tällä hetkellä siitä keskustellaan myös EFSassa. Riittääkö sitten kaksi vuotta? Tämä oli myös jäsenvaltioiden päätös, että meidän pitäisi alkaa ensin kahdella vuodella, jotta nähtäisiin saammeko tuloksia testeistä ja mitä, minkälaisia seurauksia kiellosta syntyy. Olemme saaneet ehdotuksia siitä, että on muitakin torjunta-aineita, jotka ovat luvallisia, jotka myös aiheuttavat näitä haitallisia vaikutuksia mehiläisiin. Sitten kun me olemme todistaneet nämä vaikutukset tieteellisesti, niin palaan tähän kysymykseen, koska on tärkeää pystyä suojelemaan mehiläisiä ja myös kertoa suurelle yleisölle, kuinka merkittäviä hyönteisiä ne ovat. Luin jostakin että joissakin Aasian maissa johtuen mehiläisten kannan vähenemisestä pölytystä ihmiset joutuvat hoitamaan pölytyksen, vaikka voitaisiin ilmaksi, hoitaa asia mehiläisten voimalla. Ja siitä sivutuotteen saadaan vielä hunajaa. Mutta todellakin niin pitkälle on menty, että tarvitaan keinotekoisia käyttöjä to- toimia. Jotkut yritykset ovat ryhtyneet toimiin viranomaisia vastaan kantavat luvan näille aineille. Ja, euro- ja mitään kieltoa ei kuitenkaan ei ole asetettu. Me tulemme seuraamaan, seuraamaan jäsenvaltioita, mitä tulee kielon toteutumiseen, kun markkinoidaan kosmetiikkaa, jossa on käytetty eläinkokeita myös tämä vaikuttaa vientiin, vientimaihin, tuontimaihin. Niiden pitää myös toimia sääntöjen mukaisella tavalla. Sitten makuaineet tupakkatuotteissa. On sellainen säädös tupakkatuotteissa sanotaan, että me emme sääntele näitä luontelmaisia makuja, elleivät tilastot osoita, että näin kulutus kasvaa näiden tuotteiden kohdalla. Jos myöhemmin käy niin tai osoittautuu, että kyseiset tuotteet, jotka ovat varsin rajoitettuja käyttön suhteen, lisää, niiden kulutus lisääntyy, koska ne on suljettu pois tiettyjen säädösten alalta, silloin komissio voi asettaa uusia sääntöjä näillekin tuotteille, joten eivät ne ole täysin vapautettuja asetuksen piiristä. Ne mainitaan asetuksessa itsessään. Kloonauksesta kyllä me odotamme vaikutusarviointikertomusta toivon, että saisimme lainsäädäntöä, koska olemme aika omituissa tilanteissa nyt eläinkloonaus teknisesti puhuttuena juridisesti on vieläkin mahdollista eu -ssa, ja minä tiedän, ei, ei liity siihen, pitäisikö tämä salli vai ei, koska yleinen mielipide parlamentissa parlamentin ulkopuolella puoltaa eläinkloonauksen, mutta missä määrin pitäisi määritellä merkintä, tai vaatia merkintöjä tuonnin, tuontilihan suhteen. Ja kun muistetaan, että politiikka on mahdollisuuksien taidetta, niin pitäisi varmasti löytää jonkinlainen ratkaisu niin, että meillä on jonkinlaista lainsäädäntöä asiasta jo nyt on vaikea käydä läpi näitä sisäisiä kaikkia prosesseja, jotta voidaan lähteä tehdä aloite jostakin lainsäädäntöaloitteesta. Mutta sitten kun aloittaa tällainen lainsäädäntötoiminta, jotta saataisiin aikaan jotain, joka ei vastaisi minimitasoa sitten, kun komissio tekee se ehdotuksessa, sen pitää, siinä pitää ottaa huomioon myös, mitä mahdollisuuksia on siitä, että ehdotus menee läpi muiden muissa toimielimissä. Jos on varsin ilmeistä, että se ei mene läpi, niin silloin pitäisi käyttää enemmän aikaa muihin aspekteihin, joissa saadaan aikaan tuloksia tällä vaalikaudella ja kohtuullisessa, kohtuullisessa aikarajoissa. Sitten eläinlääkkeistä Ehdotus tulee syyskuussa. Me juuri saimme valmiiksi vaikutusarvioinnin ja tämä saatiin tasapainoiseen muotoon. Se uskon, että sellainen säännös pitäisi tulla, joka liittyy kaikkein yleisempiin antibiootteihin niin, että niitä käytetään ihmisten terveydenhoitoon eikä eläinten terveydenhoitoon. Sitten alkoholin merkinnät. Kyllä, me odotamme arviointia alkoholistrategiasta ja päätämme sitten seuraavista vaiheista vuoden loppuun mennessä. Thank you very much, Commissioner. And now the next round. Kiitoksia komission jäsenelle. Sitten seuraavalla kierroks ja Karhans Florence, puolitoista minuuttia. Kiitoksia komission jäsen. Olen erittäin iloinen siitä, että te mainitsette kasvinsuojeluaineet itse, kun olen perinteinen viljelijä. Se, että ollaan huolissaan mehiläisestä, johtuu sitä, että mehiläisellä on erittäin hyvää, että lobbareita. Kysymys tämä ongelma paljon syvällisemminkin. Omalla alueellani juuri pienet hyönteiset pieneliöt ovat kuolleet. Pari viikkoa sitten, kun ajoin niiden rainin osavaltion lävitse, tuulilla se ei ollut yhtäkään kuollutta eläintä – aiemmin tilanne oli toinen. Tuli sille aina täynnä hyönteisiä. hyönteisiä. Jo, mikroorganismeja kuolee päivittäin, joten minä haluaisin todellakin pyytää, että pidätte tätä ongelmaa silmällä niin, että torjunta-aineisiin todellakin puututtaisiin perinteisessäkin viljelyssä ja hyvin intensiivisesti pitäisi saada tieteellistä näyttöä joka ei perustu tunteisiin silloin, kun päätöksiä tehdään, vaan tieteessä näyttöön se tupakasta. En puhu nyt sikareista enkä savukeaskeista. Herra komission jäsen, REACH-asetuksen yhteydessä käytiin valtavaa kädenvääntöä ja tupakkateollisuus sitten saatiin altistamaan tupakkatuotteita REACH-asetuksen tarkistukselle he yrittävät sanoa, että tupakka on luonnontuote ja se pitäisi ottaa REACH-asetuksen ulkopuolella, mutta tupakka ei ole mikään luonnontuote, mikäli mukaan on hyvin paljon kemikaalia, josta tiedetään, että 50-60 kemikaalia yhteensä saattaa olla savukkeessa mukana. Teette vasta REACH-asetuksen, mutta totesin kuitenkin, että tupakkateollisuus loppaa hyvin voimakkaasti. Ymmärrän kyllä puheenjohtaja, mistä on kyse. Tupakkateollisuus meni aina porsareista lävitse, joten porsareita täytyy tilkkiä. Rouva Roth Perentä, lyhyesti ja ytimekkäästi niin kuin aina. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Olen samaa mieltä kaiken kanssa, mitä Karl-Heinz Foren sanoi. Komissio jäsenkin, kiitos, että olette paikalla. Muutama kysymys. Uusi ehdotuspaketti, jonka esittelitte eilen, viisi ehdotusta, jotka korvaavat 70 aiempaa. Menetettiinkö tässä mahdollisuuksia tuoda takaisin ajatus siitä, että alkuperämaa merkitään kaikille lihalle. Se ei ole välttämättä elintarviketurvallisuusasia, mutta se on jäljitettävyysasia, se on valvonta-asia, se on kuluttaja, tietoasia. Se olisi pitänyt ottaa huomioon tämä mahdollisuus, tarttua siihen. Lääkinnälliset laitteet. ja annetaanko tämä, ja tietysti se, että onko järkevää antaa vastuu sitten jollekin, joka on virassa ollut näin ja tulee olemaan niin lyhyen aikaa. No, kaikki tietävät, mitä sitä ajattelen. Sanoitte, että ei pitäisi estää innovointia. Niin mehän tarvitsemme työllisyyttä, se tietysti kaikessa on näin. Mutta toisaalta täytyy suojella kansalaisia ja potilaita Varmaan tunnette tapaukset lantioimplanteista, jotka ovat laitettu sinne ilman CE-merkintää. Jo ei ollut oikeanlaista valvontaa. Uskotteko todella, että tämä valvontamekanismi markkinoille saattamisen ennen tai jälkeen on oikea tapa hoitaa asiaa? Ettekö todellakin usko, että tarvitaan lupamenettely ennen markkinoille saattamista? Korin Lepage, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenen siitä, että olette täällä tänään. Minä tuen täysin sitä, mitä Rova Rothberg juuri sanoi alkuperämerkinnöistä lihan yhteydessä maantieteestä, alueesta ja sen merkitsemistä. Tämä on kaikkien kuluttajien eduksi Euroopassa. En ymmärrä todellakaan, miksi tähän ei ryhtäisi. Toiseksi totesin teille, herra komission jäsen, että olin äärimmäisen hämmästynyt siitä vastauksesta, jonka te annoitte Liotardin kysymyksiin, joka koskee kloonausta – Euroopan parlamentti oli äänestänyt erittäin selkein sanakäänteen vuonna 2008 ja kieltänyt kloonaamisen. Ja te mitä sanoitte, osoittaa täysin selkeästi, että komissio suostuu kloonaamiseen, mikäli vain merkinnät ovat kunnossa. Te sanoitte nyt tänään, että kloonaaminen on mahdollista koska valitettavasti kyllä ei ole tätä estävää sääntelyä, tämä pitää paikkaansa, mutta valtavan suuri kuluttajien enemmistö Euroopassa, kuten tiedätte, ei halua syödä kloonatun eläimen lihaa. Tänä päivänä ei ole mahdollisuutta valita. Tämä ei ole sellainen tilanne, joka on millään tavalla hyväksyttävä. Joten komission jäsen, mitä nyt voitaisiin tehdä ainakin väliaikaisesti asian suhteen? Kuten tähän sanottiin, että eurooppalaiset kuluttajat saattavat syödä kloonatun eläimen lihaa ilman, että he tietävät asiasta. Ja eikö tässä olisi komissiolla hyvin voimakas kannustin toimi hyvin nopeasti sen suhteen sitten aspartaamista? Me järjestimme kokouksen, jossa mukana oli EFSA ja myöskin terveyspääosastokomissiosta. EFSAn raportti aspartamin osalta oli erittäin kriittinen – ja asetti kyseenalaiseksi koko aineen käytön. Olisin kuulla teidän kantanne sen osalta, miten aspartaami kysymystä pitäisi säädellä. Michel Rivasi seuraavana puolitoista minuuttia. Ai, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenen siitä, että tulitte tänne tänään. Ensinnäkin antaa meille tietoa ja sitten vielä vasta sitten meidän huolenaiheisiimme. Ensimmäinen kysymys liittyy endokriiniesteen eli sisäritysjärjestelmää haittaaviin aineisiin. Eri ryhmien edustajat ja esittelijät ovat tehneet työtä asian suhteen ja te olette tehneet stressitestejä ja pohtineet kriteereitä, joita EFSA on ehdottanut ja toisaalta ympäristöpääosasto on sitten kantansa. Bifenoli ja parabeenit kuuluvat näiden aineiden luettelon. Niin testit, joita on käytetty näiden endokriineistajien osalta, silloin kun käytetään kosmeettisissa aineissa ja eläinkokeiden perusteella. Kyse on kemistä aineista, mutta, mutta on sanottu, että nämä aineet ole niitä, jotka ovat myrkyllisiä. Kun vaaditaan stressitestejä, niin viivyttääkö tämä eurooppalaista kokonaisvalta strategia, joka liittyy näiden sisällysjärjestelmän haittaviin aineisiin sitten lääkinnällisistä laitteista? Marseissa on alkamassa oikeusjuttu, joka koskee rintaimplantteja. Ja täällä mainittiin myöskin nämä lonkkaimplantit. Silloin kun näitä tuotteita tuodaan markkinoille, eikä näillä pitäisi olla tiukempi sääntely implantin osalta, mikäli alun perin olisi ollut tiukempi lainsäädäntö. Tällaisia skandaaleja ei päässyt, päässyt syntymään, eikö asiassa pitäisi toimia jo aikaisemmin. Sitten kliiniset kokeet, lääke lääkeala edustava loppi on tehnyt jotakin kliinisiä kokeita toiminut hyvin aggressiivisesti ja parlamentaarissa on hyvin voimakkaasti peräänkuulutettu sääntelyä niin, että saataisiin tietoa kliinisten kokeiden tuloksista. Mikä tämä asia saataisiin säädeltyä, siitä on lääketesteitä laboratoriot eivät sitten voisi viedä euro ei voitaisi viedä enää juttuja oikeusistuimia. Kärsikin tästä sitten avoimuus. Thank you, Chair. Um, I have a quick... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Epäilemättä komissio tietää, että viime viikolla äh, valitus kaatui minimiä alkoholihinnasta. Siinä pyritään puuttumaan ongelmajuumiseen ja sen siihen liittyviin terveysvaikutuksiin. Kuulisin mielelläni komission näkökannan tähän minimiksikköhintaan ja siihen liittyneen oikeuskäsittelyn kaatumiseen. Gilles Barignon, s'il vous plaît. Olkaa hyvä. Euh, très court tout d'abord pour vous dire. Lyhyesti. Eilis-iltana, niin kuin hetki sitten puheenjohtajakin sanoi, saimme aikaan sopimuksen trilogissa komission Iranin puheenjohtajavaltion ja parlamentin kesken koskien rajat ylittäviä vakavia uhkia kansanterveydelle. Ja me toivoisimme, että tämä päätös, päätöstä voitaisiin keskustella ja äänestää kesäkuun täysistunnossa tänä vuonna koska meistä näyttää siltä, että asialla on kiire, kun nähdään, mitä siis Kiinassa tapahtuu uuden lintuinfluenssaviruksen kohdalla, joka synnyttää suurta huolta kaikkialla WHOssa, komission osastoissa. On hyvä muuten, että kiitän teitä, koska teillä oli varsin hyvä rooli. Näin voitte helpottaa tätä toimintaa. Kyseinen virus Toivoisin, että voisitte komissiosta kertoa, miten virus on edennyt ja miten tilanne on kehittynyt, koska voi olla, että tämä virus voi siirtyä myös ihmiseltä ihmiselle. Nyt on jo 25 prosenttia sellaisia tapauksia, joissa henkilö on kuollut 11 päivän jälkeen sairauden toteamisesta. Siis tällainen mutaatio on tapahtumassa. Sitten toinen kohta vielä lyhyesti. Bisfenoli A. Olemme pyytäneet tutkimusta. EFSA on pyytänyt tutkimusta, joka on kuitenkin lykännyt diagnoosia. Esimerkiksi Ranskassa on kaksi onko, ihmiset ovat kärsineet tästä aineesta ja se on tällainen kansero, syöpää aiheuttava aine. Ja haluaisin teidän käsitellä sitä hiukan pidemmän, pidemmältä. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissaarissa. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne jälleen kerran tätä näkemystä vaihtoa varten. Minulla on kaksi kysymystä, hyvin ly- lyhyitä kysymyksiä. Y- yhtä täällä jo sivuttiinkin. Kyse on kloonatusta lihasta. Tällä hetkellä käsittelemme mietintöä, jolla pyritään sääntelemään naudan lihaa. Naudan lihan merkinnöistä on kyse. Ja kloonat on tässä merkittävässä asemassa on tärkeä kysymys. Te totesitte, että lainsäädäntöehdotus tullaan julkaisemaan 2013 kesäkuussa, tämän te totesitte viime vuonna. Missä vaiheessa nyt ollaan? Te osittain sitten mutta minä kysyn tästä asiaa eri näkökulmasta 6. toukokuuta. Silloin kun lainsäädäntöpaketti julkaistiin, te totesitte, että nyt odotellaan vielä tutkimusta, vaikutusarviota, joka koskee naudan lihaa ja myöskin hevosen lihaa silloin kun kyse jalosteista. Te on tätä arvioita tullaan tekemään ja että aiotte varmistaa sen, että tuon tutkimuksen tulokset ja vaikutusarvio saataisiin vuoden, ennen vuoden loppua, niin sitä voitaisiin keskustella. Missä vaiheessa nyt ollaan? Minä olen kiinnostunut tästä naudanlihan merkintäkysymyksestä ja toivon, että te kertoisitte oman näkemyksenne. Emmekö voisi käyttää tilaisuutta hyväksemme, ottaaksemme käyttöön tällaisen asetuksen tai sääntelyn. Ja emme, emme voisi muuttaa tämän asian tilaa tällä tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin komission jäsentä tänne tulosta, mitä tulee niin voimme vielä tutust- palata siihen, kun olemme tutustuneet vakavissamme teidän ehdotuksenne. Tällä hetkellä haluaisin ensinnäkin kiittää teitä, te, teitä komission jäsen, samoin Sanko, Sanko pääosastoa kokonaisuudessaan työstä, jota on tehty ja tulokset on saatu, kun keskeytettiin näiden kolmen neonikotinoiden käyttö. Tämä ei ollut mikään tehty helppo tehtävä Euroopan parlamentissakaan se ei sitä ollut, mutta nyt mitä tulee arviointiin, haluaisin mennä hiukan pidemmälle ja teille kaksi erityistä kysymystä koskien mehiläisiä ja torjunta-aineita. Ensimmäinen on siis keskeytetty, komissioneuvosto keskeyttivät kolme äh, ainetta, ja sitten on uusi neonikotinoidi, joka on saanut kuitenkin luvan sulfofluori, missä aikataulussa aiotte saada EFSAn arviot näistä muista neonikotinoidista ja tämän tyyppisistä eh, hermoston vaikuttavista myrkyistä. Ja sitten samoin mm, haluaisin tietää tästä muutoksesta hunajadirektiivissä. Miksi komissio tällä hetkellä ei ole tehnyt vaikutusarviointia ja aikooko sen näin tehdä ja milloin? Masei Kukovic. Kiitos sitten edustaja Kukovic. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja komission jäsen. Elintarviketurvallisuus ja talouskasvu liittyvät toisiinsa. Sen vuoksi aloin yhdessä slovenilaisen instituutin kanssa ja Posena Eurooppa-aloitteen kanssa olemme lähteneet hankkeeseen ruokaa vuoksi työpaikoilla. Perustuen tuloksiin hankkeen tarkoituksena oli rohkaista paikallista ja terveellistä ruokaa ja sen tuotantoa ja rohkaista käyttää kaikenlaisia elintarvikkeita. Ne ovat melkein unohtetut, kuten hirssi, valkosipuli, ja niitä tuodaan paljon. Kaksi kysymystä. Terveyden ja ruoan yhteys on tiivis. Onko tästä selvityksiä tehty ja mitkä ovat siinä avainasiat? Ja onko vaikutusta terveyteen arvioitu myös hirssin, valkosipulin, juuresten ja palkokasvien osalta? Estrella. Kiitos sitten Edith Estrella. Arvoisa komission jäsen. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka koskee eriarvoisuuden lisääntymistä, kun on kyse terveydestä. Vuonna 2009 komissio antoi tiedonannon, joka koski terveys, terveydentilaa Euroopan unissa. Ja tuon komission kertomuksen pohjalta meille sanottiin, että myöhemmin saataisiin sitten väliraportti siitä, miten tilanne oli kehittynyt vuonna 2018. Tuo raportti piti saada tai Se Sitä ei kuitenkaan vieläkään ole julkaistu tuota tutkimusta. Kuitenkin me tiedämme, että tällä välin monissa jäsenvaltioissa tilanne on heikentynyt ihmisten terveydentilanne, varsinkin Kreikassa, Portugalissa ja Kyproksella ja myöskin Espanjassa. Ter- ihmisten terveydentilanne on huonompi kuin aiemmin. Milloin seuraava kysymys? Oletteko te tietoinen siitä, että eriarvoisuus terveyden osalta on lisääntynyt maiden välillä? Ja mitenkä te arvioitte niitä toimia, joihin on ryhdytty eriarvoisuuden vähentämiseksi unessa, kun on kyse ihmisten terveydestä. Kuten te olette arvioineet säästöpolitiikan vaikutukset tässä valossa. Karin Kadenbach seuraavana. Hyvä puheenjohtaja komission jäsen. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen johdonmukaisuudestaan ja päättäväisyydestään neonikotinoiden asiassa. Uskon, että asia on hyvin tärkeä Kalans Frontsin voin tässä äh, hänen sanomisiin liittyä, että moni ongelmia jää vielä auki. Ja itse mainitsitte, että kyse ei ole pelkästään torjunta-aineista, vaan myöskin lajien monimuotoisuudesta. Ja kun eilen esitettiin ehdotus, niin ei olla niin kovin innokkaita tässä Siementen suhteen, kuten te, olemme sitä mieltä, että on joitakin kohtia, jotka johtavat sen, että jotkut lajit ovat vaarassa. Vanhat lajit ovat vaarassa, joten siinä mielessä tulee paljon varmaan tarkistuksia meidän puoleltamme. Mutta sitten lajien monimuotoisuuden johdonmukaisuus hyönteisten terve, terveyteen, kun käytetään geeniteknisesti muunnettuja siemeniä, on osoitusta siitä, että, että ne voivat vaikuttaa hyönteisiin. Eli kun GMOista puhutaan niiden viljelystä jäsenvaltioilla, että jos siellä on tekijät, jotka liittyvät suoraan terveyteen ympäristöasioihin, niin ne ottaa huomioon edelleen. alkuperämerkinnästä, mitä eilen ehdotettiin, niin siitäkin varmaan parlamentti tulee esittämään ehdotuksia kansanterveyden nimissä. Kiitoksia. Näin olemme saaneet puhujalistaan päätökseen. Nyt haluan antaa vielä komission jäsenelle tilaisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin, mikäli vain voitte pitäytyä siinä lyhyessä ajassa, kun teillä on vielä jäljellä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yritän hieman ryhmitellä kysymyksiä. Alkuperämerkinnöistä Sanon jo valiokunnalle silloin, kun keskusteltiin hevosenliha skandaalista, että suhtaudun avoimin mielin tämän kysymykseen. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö meillä ole tässä ongelmia tämän sen suhteen. Odottelen ainakin itsekin vaikutusarviota. Se piti saada tämän vuoden loppuun mennessä. Uskoakseni se tullaan saamaan kesän loppuun tai syksyn alkuun mennessä. Se piti saada viime vuonna. Ja tuon tutkimuksen tulosten perusteella tulemme tekemään ehdotuksia. Eikä tämä tarkoita sitä, etteikö tie olisi vielä pitkä ja kivinen monessakin suhteessa, sekä sisäisesti että ulkoisesti ajatellen. Tiedän kyllä, että yhä suurempi määrä jäsenvaltioita ja parlamentaarikkoja loppaavat sen puolesta, että tämä ehdotus saataisiin yhä suurempi määrä jäsenvaltioita neuvostossa haluaa tämän alkuperämerkinnän, missä eläin on syntynyt, kasvanut ja teurastettu. Nämä tiedot halutaan saada tietystikin. Merkinnöstä tulee kustannuksia. Ymmärrän kyllä te, mitä te sanoitte. Moni muukin on tähän viitannut, mutta teknisesti katsoen hevosen liha skandaalin myötä loppaaminen lisääntyy. Nyt halutaan enemmän avoimuutta ja lisää tietoa kuluttajille. Lisäksi täytyy tarkastaa, minkä tyyppisistä merkinnöistä tulee olemaan kyse, alkuperä ja myöskin jalostamattomien tuotteiden osalta tai jalostettujen tuotteiden osalta. Tästä olen puhunut maatalouskomissarin kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että mikäli vaikutusarvio osoittaa, että tällainen merkintä on mahdollinen, silloin näitä merkintöjä täytyy harmonisoida myöskin koskemaan jalostamatonta lihaa. Muuten jalostettua lihaa kohdellaan tiukemmin säännöin kuin jalostamatonta lihaa. Tästä saattaisi tulla hieman hämmennystä juridisesti katsottuna, mutta minä suhtaudun tähän kysymykseen hyvin avoimin mielin. Varsinkin kun yhä suurempi määrä jäsenvaltioita on sen puolesta, että tällä merkintä otetaan käyttöön. Tietystikin tulemme tuomaan tämän ajatuksen mikä se osoittautuu asianmukaiseksi. Tietystikin meillä on tiukat aikarajat, mikä olemme ajoissa tämän saada aikaan, niin tämä voisi voitu ottaa mukaan eläinten terveyttä koskevaan pakettiin, mutta tämä olisi edellyttänyt sitä, että Euroopan parlamentikin pitäytyisi aikarajassa. Alkusyksystä pitäisi saada silloin mietintö parlamentilta tähän niin, että vuoden loppuun mennessä tai vuoteen 2014 mennessä saataisiin asia kuntoon myöskin alkuperämerkintöjen osalta silloin, kun on kyse muun tyyppisistä jalostamattomista lihatuotteista, mukaan luettuna siipikarjan liha, vuohi, lampaat ja muu tyyppinen liha. Voin sitoutua tässä suhteessa. Kaikki riippuu tietystikin siitä, että jopa sisäisesti saattaa tulla vaikeuksia tästä ehdotuksesta. Hallinnosta taakkaa syntyy aivan taatusti, mutta tietystikin vain kohtuullinen taakka kohtuullinen hinta joudutaan maksamaan siitä, että kuluttajilla on tänempää tietoa. Ymmärrän herra Florensin komit, joka koskevat hiiriä ja mehiläisiä. Ehkä hiirten suojelu on vaikeampaa kuin mehiläisten suojelu, koska hiiret ovat suositumpia kuin tai mielestä ovat suositumpia kuin hiiret, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö hiirilläkin olisi oma roolinsa maantaloudenkin puolella. Te mainitsitte tupakkadirektiivin ja tupakkalobbaamisen, tupakkateollisuuden aiheuttaman lobbaustoiminnan. Nyt aion mainita seikan, jonka mainitsin puheenvuoroni aluksi jo. Ne, jotka vastustavat sitä, mitä me ehdotamme tupakkadirektiivin yhteydessä, ja vastusta vielä tiukemmin sitä, mitä te ehdotatte tarkistusten muodossa, koska tehän haluatte olla vielä tiukempia kuin mitä komissio alun perin ehdotti. Ne, jotka vastustavat, eivät sano ei. He vain yrittävät lykätä asiaa, viivytellä asian suhteen, pistää kapulita rattaiseen. Mikä neuvosto sitten keskustelee tästä direktiivistä? Terveysministeritkö? Vai pitäisikö keskustaa käydä myöskin kilpailukykyneuvostossa? Ensimmäinen yleinen keskustelu jo kilpailukykyneuvostossa on käyty kilpailuministereiden näkemykset olivat erilaisia kuin terveysministerin näkemykset. Tietystikin tämä on lähinnä kuitenkin terveyskysymys. Kuten sanoin, tietystikin, vaikka me onnistummekin vähentämään tupakojien määrää kahdella prosentilla, eli 2,4, 2,4 miljoonaa vähemmän polttaisi. Tästä tulee seuraamuksia. Jotkut seuraamukset ovat kielteisiä, mutta suurin seuraamuksista on positiivisia, myönteisiä. Pitäisikö komission sitten kannustaa ihmisiä tupakointiin, mitä syntyisi enemmän työpaikkoja, vai pitäisikö suojella pikemminkin EU-kansalaisten terveyttä? Minun mielestäni tämä on retorinen kysymys, koska vastaus on jo piil- siis rakennettu tähän kysymykseen. Joten yrittäkäämme nyt estää ihmisiä käyttämään nerokkaita tapoja olla sanomatta ei, taikka olla sanomatta yhtään mitään siinä toivossa, että tätä lainsäädäntö ei ylipäänsä mene lävitse parlamentissa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi parlamentti joutuisi nimittämään uuden esittelijän, ja sitten jälleen kerran meisi kolme vuotta hukkaan, vaikkakin tämä direktiivi olisi kunnossa. Se ei kuitenkaan astuisi voimaan ennen kuin olisi kulunut kolme ja puoli vuotta tai jopa neljä vuotta. Mikäli nyt menetetään nyt tilaisuus saada se vietyä lävitse tämän parlamentin toimikauden aikana, silloin koko asia lykkääntyy kolmella neljällä vuodella, joten se astuu voimaan ehkä seitsemän vuoden päästä vasta. Sitten siemenistä, herra Taurova Kadenbach. Yritän nyt äh, kertoa teille tosi, tosiasia, että kirjanvaihto parlamentin ja komission välillä ei ole tarkka taakkaa tosiasioiden suhteen tietystikin voidaan jollakin tavalla vähentää ihmisten pelkoja. Mikäli joku sanoo, että nyt tässä nyt tukahdutetaan perinteistä toimintaa, ei komissio tähän pyri päinvastoin. Tässä pyritään liberalisoimaan tätä alaa. Tänä päivänä ala on paljon säännelty, säännely, säännelympi perinteisten siementen ja niiden erikoissiementen osalta kuin mitä komission tarkoitusperä on. Tietysti kummankin lainsäätäjän täytyy antaa hyväksyntänsä tällaiselle, koska komission tarkoituksena ei koskaan ole ollut toimia niin kuin on väitetty. Kerron jo luettelon ansioista, jotka osoittavat, että tämä huhu ei pidä paikkaansa. Komissio ei millään muotoa aio tukahduttaa perinteisten siementen käyttöä. Jotkut poliitikot sanovat, että niin, mutta tämä johtuu siitä, että me painostimme komissiota ja siksi komissio muutti kantansa. Ei tämä pidä paikkaansa. Lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä komission tarkoitusperät ovat olleet aina samat. Ne eivät ole muuttuneet miksikään. Elintarvikkeiden yhteys terveyteen. Tämä on tietystikin tosiasia, kun puhutaan kroonista sairauksista esimerkiksi. Elintarvikkeet ovat merkittävässä asemassa, samoin liikunnan puute ja ravitsemus ja tupakan ja alkoholin kulutus. Ja mikäli alkoholi voidaan yhdistää tähän, ja minullehan esitettiin kysymys, joka koski alkoholin vähimmäishinnoittelua. Tämä kaikki kuuluu saman yhteyteen. Kaikki tutkimukset, joista tiedän, ja jotka liittyvät toimiin, joilla pyritään vähentämään joko tupakan tai alkoholin käyttöä, ovat osoittaneet, että, että toisin kuin ihmiset uskovat, Toimet, jotka kaikkein tehokkaimpia ovat verotukselliset toimet. Jotkut sanovat, että valistuskampanjat, joilla vastustetaan alkoholia ja tupakan polttoa, ovat tehokkaimpia. Mutta minua hieman hämmästytti, kun havaitsin, että juuri verotus on tehokkain toimi. Joten ei ole paikkansa pitävää, että mikäli tupakan hintaa tai alkoholin hintaa nostetaan, niin silloin ne, jotka polttavat puoltavat edelleenkin ja yhtä paljon kuin ennenkin. Kyllä näillä toimilla on vaikutusta. Tämä saattaa olla julmaa, mutta kuitenkin tällaisilla toimilla on vaikutuksensa. Tämä sama pätee myöskin ruokaan. Mitä enemmän epäterveisen ruoan hintaa nostetaan, sitä vähemmän epäterveistä ruokaa ostetaan. Hienoa, että oikeusjuttu, joka koski alkoholin vähimmäishinnoittelua, on nyt voitettu. Kansanterveyden kannalta tämä on hyvä asia. Me olemme tällaisen lähestymistavan kannalla. Kaikki, joka vähentää alkoholin kulutusta, joka tietystikin noudattaa eurooppalaisia perussopimuksia, on asianmukaista. Sitten epätasapainosta. Olisi hienoa, mikäli se olisi kohesiopolitiikka ei pelkästään talouspuolella, vaan myöskin terveyspuolella. Ja eriarvoisuutta todellakin on, kun tarkastellaan elinajan odotetta esimerkiksi eri maissa. Eroja eri maiden välillä on. Tämä on totta. Sanoin terveysministerille, että on täysin turhaa vinkua budjettileikkauksesta. Budjettileikkauksia tulee joka tapauksessa. Niitä on jo tullut. Ne ovat iskeneet myöskin komission puolella komissaarienkin kukkaroon. Ja terveyspääosastoltakin on leikattu rahaa. Joten sen sijaan, että sanotaan, että ei, ei, ei, ei, niin siitä huolimatta puolileikkauksia tulee. Olisi pikemminkin parempi pyrkiä vaikuttamaan päätöksiin, jotka liittyvät budjettileikkauksiin. Ei siksi, että terveysbudjettia jäsenvaltiossa terveysbudjetit ja jäsenvaltioissa olisivat immuuneja, vaan pikemminkin leikkaukset pitää tehdä sellaisella tavalla, että me voimme käyttää vähemmän rahaa, mutta siitä huolimatta saada aikaan joitakin vähimmäisnormeja terveydenhoidon saralla. Mikäli kysytte minulta, ovatko budjettileikkaukset vaikuttaneet terveydenhoitoon, yhden vaikea on arvioida sitä, mitä käytännössä on tapahtunut, koska jotkut olosuhteet esimerkiksi ovat saattaneet vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen. Ja ei pelkästään budjettileikkaukset, vaan talouskriisi on vaikuttanut ihmisten terveyteen. Voin vakuuttaa Rova Estrellalle, että että yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti katsottuna meidän kompassimme ei ole nyt mennyt sekaisin. Meillä on edelleenkin samat tarkoitusperät ja pyrkimykset. Me tulemme valvomaan tilanteen myöskin tässä suhteessa. Ja kuten totesin, kun vierailin Kreikassa, sanoin heille, että me olemme täällä auttamassa, emme ole teille, teitä pakottamassa tiukkoihin säästötoimiin. Kun tarkastetaan terveysjärjestelmiä huolimatta sitä, ovatko maat valvonnan alaisena vai eivät, tiettyjä uudistuksia täytyy terveyssektorilla tehdä, mutta myönteistä tässä on se, että nyt on olemassa nykyä, nykyaikaista teknologiaa, joka auttaa meitä käyttämään vähemmän rahaa, mutta samanaikaisesti voidaan taata tietyt miniminormit terveydenhoidon saralla. Ensi viikolla vieraan esimerkiksi Pohjois-Irlannissa. Siinä tarkastelen sitä, miten e-health sähköinen terveys, terveydenhoito on toiminut ja säästänyt kuluja. 20 000 potilasta on jo tällaisen sähköisen sairaanhoidon piirissä mukana tässä järjestelmässä, eikä tämä ole edes mikään sellainen maa tai alue, jolla olisi tehty vielä suuria ihmeitä asian suhteen. Varjan mainitsi rajat ylittävät terveysriskit. Pääsostamme tekee työtä tässäkin suhteessa. Olin huolissani ennen kuin terveysuhkia, takaretytä terveysuhkia koskeva direktiivi hyväksyttiin tai ennen sen hyväksymistä, koska toissijaisuusperiaate on erittäin mukava argumentti, jonka taakse voi piiloutua. Sillä voidaan estää komissiota tai parlamenttia ryhtymästä toimeen. Voidaan sanoa, että älkää koskeko tähän, koska tämä on jäsenvaltioiden asia. Mutta kun on kyse terveydestä, toissijaisuusperiaatetta käytetään muulla tavoin. Tämä saattaa johtaa siihen, että 12 kuukautta myöhemmin maatalousministeri tai ulkoministeri tai terveysministeri kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja pyrkivät saamaan puheenjohtajamaan vakuutuksen siitä, että ainakin kolme kokousta voitaisiin järjestää sen sijaan, että kaksi järjestetään, koska kun on kyse laitteista, tupakasta, kliinisestä kokeista ja muista. Miten te voitte kuvitella, että terveysministerit voivat päättää kaikista näistä asioista, ei pelkästään lainsäädöstä, vaan myöskin käytännön toimenpiteistä, mikäli vain kaksi kokousta järjestetään puheenjohtajakauden aikana? Muistan kertani terveysministerille, että toissijaisuusperiaatteella on myöskin toinenkin puoli. Usein käytetään tätä vain välineen, jolle estetään niin puuttumasta jäsenvaltion asioihin, mutta päinvastoin toisaalta voin ajatella, että mikäli toimet, jotka tehokkain niin voidaan tehdä jäsenvaltiossa, hoitamiskin myöskin jäsenvaltiossa, mutta kun kyse on siis lintuinfluenssasta tai muista räjähtyvistä epidemisistä uhkista, niiden osalta voimme yhteistuumi taistella tällaisia uhkia vastaan sen sijaan, että taistellaan yksin. Toiseusperiaate edellyttää sitä, että koordinoidaan asioita paremmin. Siksi olen erittäin iloinen siitä, että teidän avullanne ja tuella ne nämä rajat ylittävät terveysuhka-kysymykset on nyt saatu ratkaistua kaikkia tyydyttävällä tavalla. Entä sitten tämä uusi virus H7N9? Maailman terveysjärjestö aikoo tai raportoi toinen toukokuuta siitä, että 138 tartuntaa oli havaittu ja 28 potilasta oli kuollut. Komissio valvoo tätä tilannetta hyvin tarkalleen ja pitää ja lähestä yhteydenpitoa terveys, maailman terveysjärjestön Tukholmassa on järjestetty asiasta konferenssi. Ja tämä on erilainen esimerkki siitä, kuinka pystytään koordinoida, koordinoimaan jäsenvaltioiden reaktiota Maaliskuun lopun jälkeen eurooppalainen virasto on järjestänyt tai laitanut kaksi riskiarviointia niiden valon on pystytty tarkastamaan jäsenvaltion tilanteen. Kolmas arvio on tulossa pikapuoliin. Viruksen alkuperää ei ole vielä saatu vedenpitävästi määriteltyä ja toistaiseksi ei ole mitään näyttöä siitä, että ihmiseltä ihmiseen tämä virus tarttuisi, mutta tietystikin tulevaisuudessa ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että virus mutatoituu. Yli 2000 tapausta, jossa ihmiset ovat olleet yhteydessä influenssaan sairastuneisiin ihmisiin, mutta ihmiseltä ihmisen tapahtuneita tartuntoja ei ole voitu vahvistaa. Riski, että influenssa tarttuu Eurooppaan, leviää Eurooppaan, on suhteellisen pieni. Kiinassa on ollut vakavia hengitystieinfektioita. Ja vaikka EUn tasollakin tarkastellaan tilannetta, Näyttöä tästä ei ole. N7H9 strategiasta on sovittu kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, kuten te tiedätte. Meillä on Euroopan terveys- ja turvallisuuskomitea. Ja meillä on myöskin ennakkovaroitusjärjestelmä, nopean varoituksen järjestelmä. Tuon verkoston kokous järjestetään huomenna. Seuraava sellainen kokous. Niin ikään me teemme yhteistyötä näytteiden oton ja tietojen välittämisen osalta. Kaikki epäilyttävät näytteet lähetetään saman laboratorion yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta voidaan varmistaa, onko kyse tuosta kyseisestä viruksesta. Riski on kohtuullisen pieni, mutta me pidämme tätä jatkuvasti silmällä hiljattain Luxemburgin yksikössä vierailuni aikana. Tarkastelin, mitä siellä oli tehty sairaan osalta. Ja minun teki suuren vaikutuksen se, mitä iso tekee, mutta ei koskaan pidä kuitenkaan levätä laakereillaan, täytyy, täytyy olla valppaana. Esimerkiksi siipikarjan liha tuonti Kiinasta on toistaiseksi kielletty. Uskoakseni tässä vastasin ainakin, ainakin suurimpaan osaan kysymyksiä, ellei sitten jopa kaikkiin. yksi asia pyydän anteeksi aspartaamista vielä oli kysymys. Meillä on EFSAn lausunto asiasta ja syksyllä, tämän vuoden syksyllä asian on käsitetty loppuun ja EFSA ei ole vielä julkaissut tätä julkaisua tai raporttia, koska se on saanut niin monia kommentteja tai se on saanut hyvin paljon vastauksia ja EFSA itse on pyytänyt lisää aikaa tutkimuksen loppuun hiomiseksi ja annamme EFSAlle tuon lisäajan. Bisphenoli Asta, niin kuin muistakin aineista, toteaisin, että eu toimet ovat aina parempia kuin kansalliset, koska kansalliset toimet eivät auta myöskään sisämarkkinan kannalta. Nyt odottelemme vielä EFSAlta kannanottoa tähän kysymykseen. Ja myöskin Ranskan toimenpiteisiin tullaan saamaan EFSAn reaktio Skotlannin kysymysten mainit kommentoinkin sitten sisäyritysjärjestelmää haittavat aineet nyt prosessi tämän osalta on vielä kesken, koska torjunta-aineiden ja kosmeettisten aineiden vaikutukset ovat vielä tutkittavina ja vuoden loppuun, taikka niin tämän vuoden loppuun mennessä saadaan tästä läheisempiä, läheisempää tutkimustietoa. Kommissar, ich glaube, wir könnten fast jede... Varmaankin voimme käydä vuoropuhelua kaikissa valiokunnan kokouksissa. Esitettiin tarpeeksi kysymyksiä koska paljon on työstettävääkin, paljon vireilläkin on. Kiitos kovasti kollegeiden, anteeksi kollegojen nimissä tämänpäiväisestä keskustelusta, vastauksista kysymyksiin. Ja toimikauden loppuun asti on vielä paljon tehtävää. Toivon, että tämä toimivaltuuksien sekaannus loppuu komission keskuudessa joskus, koska mielestäni on tärkeää, kuten kollegat ovat ottaneet esille, terveys- ja elintarvikkeet liittyvät yhteen. Jos nämä ovat eri salkuissa, niin sitä vaikeampaa on saada aikaan yhtenäisyyttä. Valiokunnassakin tämä nähdään. Meillä on keskustelua On keskusteltu siis salkkuja, ja sitä olen päättänyt vastustaa. Ja nämä terveys, elinkeinoturvallisuus, rehu, ne pitäisi olla yksissä käsissä. Kiitoksia kovasti. Olette täällä aina tervetullut vieras. Kokous päättyy näin tähän ja seuraava kokous, valiokunnan kokous on 29. ja 30. täällä Brysselissä. Kaikille hyvää ruokahalua. Ja niille, jotka vielä tänään menevät kotiin, niin hyvää kotimatkaa. Kiitos.